Liebe Kolleginnen und Kollegen, Parhaat kollegat, toivotan teidät äh, sydämesti tervetulleeksi tämän päivän kokoukseemme, joka on yksi viimeisiä kokouksiamme, mutta sitäkin tärkeämpi, koska tänään käsittelemme vastuullisen esittelijämme Pervanshin loppumietintöä ja keskustelemme siitä. Ennen kuin annan puheenvuoron Pervanchille, joka saa meille esitellä mietintönsä avainkohdat, minulla olisi pari ilmoitusasiaa esityslistan kohtaan kaksi liittyen. Ensinnäkin ihan lyhyesti kertoisin valtuuskuntamatkastamme, joka toteutettiin viime viikon maanantaina ja tiistaina. Olimme vierailulla Atenassa – ja sihteeristö on äh, lähettänyt painoon äh, tekstimme, joka on hiukan kattavampi kuin minun kertomukseni tässä ja nyt, mutta sen verran voin kuitenkin tässäkin todeta, että matka oli hyvin mielenkiintoinen ja myös hyvin antoisa. Tapasimme hallituksen, pankkien, pk-yritysten, ryhmittymien edustajia, samoin työmarkkinaosapuolia. Ja tämän lisäksi eh, käytimme lähes koko tiistai-aamupäivän keskustelun eh, brittiparlamentin kollegojen kanssa. Heidän rahoitus-, talous- ja Eurooppa-valiokuntansa edustajat olivat eh, paikalla, myös eri poliittiset puolueet. Ja keskustelu oli kyllä hyvin kiivasta. Se osoitti asian, jota kuitenkin hiukan vaikka valittelen, nimittäin sen, että Kreikan parlamentin jäsenet ovat hyvin jakautuneita tämän kriisin suhteen. Minä olisin toivonut, että he olisivat äh, jättäneet poliittiset ja osittain ehkä ideologiset mielipideeronsa sivuun ja tarttuneet tähän työhön kansallisena haasteena, tehneet sen yhdessä – niin kuin esimerkiksi ruotsalaiset tekivät 90-luvulla. Mutta valitettavasti tämä ei vaikuta olevan mahdollista Kreikassa. Ja olemme myös juuri nähneet, että ei se ole mahdollista Portugalissakaan. Ja tätä taustaa vasten pelkään kyllä, että tulee olemaan hyvin vaikeaa palauttaa rahoitusmarkkinoiden luottamus. Ja pelkäänkin, että nämä kriisit, vaikka Kreikassa onkin hieman äh, rauhallisempaa tällä hetkellä ja Portugali mahdollisesti tarttuu tähän pelastusrenkaaseen parin viikon kuluttua, niin pelkään pahoin, että kriisiä ei vielä ole. Sitä ei vielä ole päästy. Tämän verran valtuuskuntamatkastamme. Meillä oli muuten myös ähm, Kreikan äh, Helenisen parlamentin puhemiehen kanssa hyvin kiintoisa keskustelu. Niin, Viime lokakuussahan me saimme välimietinnön ja tänään keskustelemme sitten lopullisesta mietinnöstämme, Pervansin mietinnöstä. Ja totesimme, että olisi harmi, jopa suorastaan vastuutonta, jos äh, nämä kaikki tutkimukset, analyysit, äh, asiakirjat, joita näiden puolentoista vuoden aikana valiokuntamme työn aikana on valmisteltu, jos me nyt äh, ne vaan kaikki työntäisimme pöytälaatikon perukkoille ja ainoastaan mietintömme, väliaikainen sekä sitten tämä lopullinen mietintö jaettaisiin suurelle yleisölle. Siksipä keskusteluissa esittelijän ja muiden kollegoiden ja myös sihteeristön kanssa keskustelimme asiasta ja todella päätimme, että työmme päätteeksi valmistelemme tällaisen asiakirjakokonaisuuden, jossa todella kaikki asiakirjat, joita tämän työmme mittaan on valmisteltu siis nämä eri aihepiirejä käsittelevät paperi, paperit sekä sitten nämä pöytäkirjat valtuuskuntamatkoilta ja kaikki eri tausta-asiakirjat ja politiikka-asiakirjat, niin ottaisiin ihan yhteen niin, että meillä olisi todella tällainen kunnollinen työmme tausta johon voimme myös palata. No, ei tästä nyt ö, sellaista kirjaa tule, jonka kaikki haluavat lukea kannesta loppuun saakka. Tuskin nyt näin, mutta me annamme nämä kuitenkin myös kansallisten, asia, kansallisten parlamenttien käyttöön ja kaikkien kiinnostuneiden tahojen käyttöön, myös niiden käyttöön, jotka kir- kirjoittajina ja asiantuntijoina ovat meitä tässä työssä auttaneet. Tämän verran tiedoksi ja nyt siirrytäänkin sitten esityslistan kohtaan kolme ja annetaan Pervanssille välittömästi puheenvuoro. Pervans, saat nyt esitellä meille lyhyesti tämän mietintöluonnoksesi. Ole hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kolme vuotta sen jälkeen, kun tämä kriisi alkoi, selvästikin varsin vähän, on muuttunut asioita eteenpäin täälläkin salissa kolme vuotta sitten. Emme pystynyt kuvittelemaan, että näin kävisi. Mielestäni parlamentti on toiminut järkevästi ja pidentänyt mandaattimme kautta. Meillä on tietty vastuu tällä hetkellä siitä, koska minkälaisen viestin haluamme antaa. Mutta ennen kuin käyn käsiksi tähän loppumietintöluonnokseen, jota teille ehdotan muutama sana siitä, mitä sä otit esille puheenjohtaja ensinnäkin, mitä tulee voidaan pahoitella, että en voinut teidän kanssanne käydä Atenassa valtuuskunnan kanssa juuri silloin työllisyys- ja sosiaalisen valiokunnan puheenjohtajana. Ensimmäistä kertaa puhuin Euroopan parlamentin nimissä hallintoneuvostossa ilossa ja minun täytyy sanoa, että keskustelu koski tätä arabien kevätvallankumousta tavallaan äärimmäisen tärkeä aiheesta kutsutaan uudeksi Brysselsin konsensukseksi myös. Tämä osittain selittää, mitä te sanoitte konsensuksen puutteesta, jonka, te, jonka huomasitte Atenassa olevan, joka hämmästytti teitä. Siis talouspolitiikassa tässä muodossaan, kun sitä toteutetaan eri neuvostoissa, neuvostoissa niin on tällainen suunta, joka johtaa jotkut valtiot säästötoimiin. Ja niistä sitten keskustellaan äärimmäisen vilkkaasti näistä toimenpiteistä. Täällä parlamentissakin se näkyy samoin kansallisissa parlamenteissa, työmarkkinaosapuolten parissa, ja se on aivan luonnollista. Toinen asia, te sanoitte, ja olen tästä iloinen, ilmaista tahtonne siitä, että voisimme tavallaan koota tämän kaiken tehdyn työn. Me onnistuimme saamaan sihteeristön kanssa tämän Jacques Delorsin puheenvuoron silloin, kun hän puhui Euroopan parlamentille ja kansallisen parlamentille. Ikävä kyllä tämä teksti on englannin kielellä. Ja jos se otettaisiin mukaan tähän kokoelmaan, jotta kaikki voisivat sieltä lukea, tämä muut työmme osuun, niin se hyvä, että tämä teksti olisi siellä englanniksi. Siksi pitäisi varmasti myös kääntää muillekin kielille. Sitten tähän mietintöön. Niin mietintön luonnos. Te olette varmasti ymmärtäneet kaikki, että se liittyy varsin erilaisen lähtökohtaan kuin aikaisemmin. Jokainen on halunnut olla mukana tässä prosessissa. Ja minä olen käyttänyt, käyttänyt hyväksi erilaista materiaalia, jota olen saanut eri poliittisilta ryhmiltä ja kiitänkin heitä tästä. Ja olen yrittänyt toisaalta ottaa huomioon, mikä tuntuu kaikkein tärkeimmiltä mikä tuntuu kaikkein tärkeimmiltä kysymyksiltä, suurimmilta huolenaiheilta, ja jotka olivat tavallaan pohja sille, jolta pystyimme olemaan samaa mieltä. Mutta ennen kuin menen itse sisältöön näiden suuntavihvojen kohdalla, joitakin alkukommentteja, jotka löytyvät täältä johdantoosasta koskien joitakin rajoja, joita olemme yhdessä täällä määritelleet. Ensinnäkin pitää tarkastella, mikä mandaattimme oli tässä toisessa osassa työtämme. Sehän olisi selvästi se, että kansallisten parlamentin kanssa pohdimme, miten ehdotuksemme mm, olivat menneet perille ja otettiin vastaan. Ja sitten piti tarkastella, miten ne ehdotukset, jotka alun perin kehitimme ja äh, miten niitä piti vielä edelleen työstää, jotta niitä voidaan toteuttaa käytännössä. Tämän takia minä en ehdota teille, että avataan tällaisia kohtia, joista on jo ollut yhteisymmärrys ensimmäisen mietinnön kohdalla. Enkä ehdota sitä, jota koordinaattorit pitivät kohtana viisi, koskien rahoituskeinoja, joilla toteutetaan Euroopasta strategiaa, koska tästä laadittiin aivan oma mietintönsä Euroopan parlamentissa ja sitä äänestettiin 8. maaliskuuta Tänä vuonna se koski äh, rahoitusmarkkinoiden innovaatioita. Joten tästä kysymyksestä olen sitä mieltä, että tehdään sitä vain synteesi, mutta ei mitenkään avata tätä lukua. Sama koskee lainsäädäntötyötä, joka on äärimmäisen tärkeää, jota ollaan tekemässä täällä parlamentissa. On kyse sitten sisämarkkinavaliokunnista tai energiapolitiikasta tai taloushallintokysymyksistä – meidän tehtävämme ei ole ottaa niihin kantaa. Samoin mitä tulee tulevien rahoitusnäkymin tässä. Tämäkin on oma perityinen valiokuntansa, joka työstää tätä kysymystä. Ja meidän pitää vain pohtia tätä vastavuoroisuutta. Sitten tähän mietintöön. Kun tarkastelen, mikä oli meidän perusviestimme, josta konsensus löytyy meidän keskuudessamme, ja josta myös äänestettiin erittäin suurella enemmistöllä parlamentissa 20. lokakuuta päätösohjelmassa. Tässä on sellainen ajatus, että meidän täytyy syventää eurooppalaista hanketta. Ja tässä meidän pitää toimia kahdella tasolla. On kyse globaalista tasosta tai unionin tasosta. Niin mielestäni tämä on tämä pääviesti jonka pitää tulla esille tästä toisesta mietinnöstä. Sitten on sellaisia aiheita, joiden kohdalla myönnän, että huomasin tietynlaista epäröintiä mukaan lukien keskustelutyöryhmässä työryhmässä kollegojeni kanssa siitä, mistä konsensus meillä oltiin, koska kun vaaditaan suurempaa globaalia hallintoa, tästä ei kuitenkaan yhtään mitään, ja minä ymmärrän, että jos haluaa mennä hiukan pidemmälle niin sitten syntyy ongelmia, koska e- eri tahot eivät aina omaa täysin selkeitä ajatuksia tästä asiasta omalta puolelta, niin voin sanoa, että kun jälleen kerran rakentaan tämän ensimmäisen mietinnön pohjalta tätä asiaa, niin perusviestin ja tärkeimmän viestin pitää olla se, että koska kerran kriisi syntyi globaaleista epätasapainotekijöistä, niin juuri nämä epätasapainotekijät, niihin pitää tarttua. Ja ja tämä estää se, että etsitään globaali ratkaisu, jossa ei ota huomioon eri tahojen lähtökohtia. Toinen oppi tavallaan, jonka pitää suunnata meidän toimintaamme, kun toteutamme globaalia hallintoa, on ajatus siitä, että kolme vuotta sen jälkeen, kun kriisi puhkesi, niin lopultakin valvontamekanismit ja rahoitusmerkkinät, jotka on toteutettu, eivät vieläkään mahdollista meille sitä, että voimme optimoida käytettävissä olevan pääoman käytön. Ja uskon, että tämä asia on asia, joka meidän pitää tästä oppia vetää se tarvittavat johtopäätökset. Sillä on suoria vaikutuksia ajatellen kansainvälistä rahoitusjärjestelmää, mutta kansainvälinen rahoitusjärjestelmä kysymys tulee esille vain tässä globaaleissa puitteissa, jotka olen tässä eh, eritellyt kun ajatellaan panoksia kansainvälisen rahoitusjärjestelmän kanssa, ne Euroopasta eivät kuulu euroalueeseen. Tämä on pääkysymys, koska nyt EU:ssa keskustellaan erityisesti kilpailun liittyvistä eroista. Ja kilpailun nimissä sitten pyydetään eri kansoilta eri maissa, että ne tavallaan kärsivät näistä kilpailu epätasapainoista. Ja, niin ja tässä voidaan sitten käyttää hyväksi tätä säästövä, säästöpolitiikkaa. On nähty näitä liikkeitä, spekuloisia liikkeitä koskien valuuttaa. Eurooppa ei voi toisaalta pyytää kansolta ryhtymään ponnisteluun kilpailun edessä ja olla samalla välittämättä yhtä päättäväisesti kysymyksistä, kuten kansainvälinen raho, rahapoliittinen järjestelmä. Sitten neljäs luku, joka koskee EU 2020 strategiaa. Se on minulle tavallaan nyt olen saavutettu päätetty asia, joka on suunnut periaatteessa tätä työtä Euroopassa, kun se pyrkii pois kriisistä. Tässä ottaa muutamia kysymyksiä tulee sille pitkän aikavälin investoinnit ja investoinnit tulevaisuuteen, ajatellen tulevaisuuden tarpeita. Voidaanko menestyksekkäästi ajatella sitä, että toteutetaan EU 20-strategiaa, jos ei samalla oteta esille kysymystä pitkän aikavälin investointien rahoituksesta? Ja minä en kyllä tyydy ratkaisuun, joka olisi sellainen, että EUlla ei ole enää rahaa, todettaisiin näin, ja näin ollen investointien rahoitus pitkällä aikavälillä tulee tukeutumaan ennen kaikkea pääasiallisesti massiiviseen likviditeettiin, jota tulee Kiinasta tai jostain muualta. Ehkä nämä pääomat ja kapitaalit ovat tervetulleita, mutta ei se voi olla mikään eurooppalainen ratkaista. Odotetaan, että tällainen pääomavirtaus alkaa siellä. Joten tämä tarkoittaa tiettyjä asioita ja tätä strategiaa, jota haluamme toteuttaa. Ja näiden pitkän aikavälin investointien kohdalla uskon, että mukaan lukien vaihtelusuhteesta tähän aika ensimmäisen mietintöömme, jonka laadimme, että koulutuskysymys on aivan olennaisessa asemassa. Koulutus ei tarkoita mitään kaikkein mm, makeimpia investointeja, Galileo tai muuta teknologista ihmeellisyyttä. Kyse on paljon tylsemmästä, vähemmän näkyvästä asiasta, mutta kuitenkin strategisesti ajatellen koulutus on äärimmäisen ratkaisevassa asemassa. Sitten tässä näin kirjoitettu, mutta haluan sen tällaisella sanoa. Minulla on joskus hiukan huolta, kun huomen, näen näitä säästöohjelmia, joita pyydetään mailta samanaikaisesti jatkamaan EU 2020 strategian tavoitteita, ja sitä kun analysoidaan jäsenvaltioiden budjettien menopuolta, Otan huomioon vain ne menot, jotka toteuttavat eläkejärjestelmiä, mutta ei oikein koskaan käsitellä kunnolla koulutusjärjestelmiä. Tältä pohjalta ajatellen tullaan tähän viidenteen lukuun, joka meille varmaankin on tämä kaikkein tärkein osuus, vahva viesti. Sen kohdalla jo ensimmäisessä kokouksessa, sen jälkeen kun ensimmäinen mietintö oli hyväksytty, koko, pohdimme asiaa, että parlamentti oli hyväksynyt tällaisen minimiuudistuksen perussopimusten kohdalla näissä olosuhteissa, mutta oli täysin tietoinen, niin kuin sanoin johdannossa, niin kuin Jacques Lorkin tämän hyvin totesi, että, että kun ilman, että vahvistetaan yhteistyötä toimitaan sopimusten pohjalta, niin tämä voi olla vain yksi etappi ja odottaa vaan tällaista suurempaa integraatiovaihetta. Ja tässä mietinnössä parlamentin täytyy asettaa selkeitä suuntaviivoja sille, mihin suuntaan haluamme kulkea. Ja pitää olla myös tietoinen, että jos emme näin, jos emme näin tee, niin sitten tarvitaan vahvistettua yhteistyötä. Ja tämä kohta 62 käsitellään, että minä en ole koskaan puoltanut vahvistettua yhteistyötä, koska olen sitä mieltä, että tässä toimitaan vastoin eurooppalaista toimintametodia. Samanaikaisesti olen sitä mieltä, että ne, jotka tällä hetkellä kuuluvat euroalueeseen, niillä on aivan erityinen vastuu heille itselleen ja Euroopalle. Ja tällaiset panttivankitilanteet, niiden välillä, jotka ovat euroalueessa, ne, jotka eivät siihen kuulu, tämä ei jatkuvasti voi olla esteisiä Eurooppa-hankkeessa, koska näin me joudumme tavallaan ansaan ja estämme myös maita toimimasta, vaikka he ovat mukana yhtenäisvaluutassa. 63 kohta siis. Se on varsin tiivis tekstiosuus, mutta minä toivon, että tässä voitaisiin antaa lyhyt viesti, kohdennettu sellainen, ja jokainen ryhmä, kun on ollut mukana tämän tekstin laatimisessa, osoittaa sitten myös vastuullisuutta ja tarkistukset, joita voidaan laatia. Niiden ei pitäisi ylittää tällaista kohtuullista tarkistusten määrää, ja se voisi minun mielestä olla vaikka 300. Tämä tarkoittaa, että jokaisen poliitikon pitäisi tehdä työtä synteesin mukaisesti ja toimia vastuullisesti. Kiitos. Ja, vielen dank. Suuret kiitokset Pervanche tästä alustuksestasi, mietintösi esittelystä. Onneksi tällä kertaa tilanne on sellainen, että meidän ei tarvitse keskustella tämän mietintöluonnoksen rakenteesta. Koordinaattorit ovat sopineet, että käsittelemme näitä viittä keskeistä kysymystä, eli tämä periaatteessa luo tämän rakenteen automaattisesti. Totesit, että haluan mahdollisimman lyhyen, selkeän tekstin. Ja näinhän on tosiaan jo sovittu. Ehdottaisin seuraavaa. Annan poliittisten ryhmienne edustajille puheenvuorot ja tämän jälkeen kaikki valiokunnan jäsenet saavat puheenvuoron. Eli mennäänpä nyt eh, Frank Engel, sitten Sergio Coferati, Ulle Schmidt, eh, Pascal Confin, Nikolaus Huntis. Näin poliittisten ryhmien edustajat ja tämän jälkeen eh, keskustelu on sanonut sitten vapaa kaikille. Sergio on toisena Älä huoli, Pervanche. Eli Frank Engel ensin. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijää, joka on mielestäni saanut kaikki oleelliset ehdotukset vedettyä yhteen, ainakin meidän puolestamme tällä hetkellä. Tämä ei liity millään lailla seuraavaan mietintöön. Minusta kuitenkin tuntuu, että jollakin tavalla meidän pitäisi jatkaa töitä vielä vuoden tai kahden vuoden ajan, sillä emme ole vielä päässeet sellaiseen pisteeseen, että voisimme sanoa, että kriisi on nyt ratkaistu. Minulla on sellainen mielikuva, että tämä voisi vielä viedä enemmän aikaa kuin kuviteltiin kuusi kuukautta sitten tai 12 kuukautta sitten. Kreikan matka vahvisti tätä mielikuvaa, sillä ottaen huomioon sen syvyyden, johon äh, valtio voi joutua, kun kaikki finanssioperaatioiden kontrolli on menetetty, on erittäin vaikea nousta ylös tällaisesta tilanteesta. Äh, meidän täytyy tarkastella myöskin Portugalin tilannetta. Emme tiedä vielä, Emmekä tiedä, kuinka paljon tällaisia huonoja velkakirjoja Espanjassa on järjestelmässä. Kukaan ei tiedä sitä vielä. Eli voitaisiin sanoa, että pitääkö meidän nyt odottaa tällaista uutta aaltoa sitä on vaikea kontrolloida. Ja sitten toiseksen energian suhteen vastustusta ydinenergian alalla Japanin onnettomuuden jälkeen. Loppujen lopuksi minusta tuntuu sinulta, että meillä on tilanne, jossa olemme pidemmällä kuin vuosi sitten. Eräät asiat ovat ratkeamassa. Mielestäni taloushallinto ei ole vielä kovinkaan selkeä. En näe, että se on kovinkaan valmis järjestelmä vielä, emmekä ole päässeet vielä kovinkaan lopullisiin johtopäätöksiin ja minä pohdin sitä, mitä tulee nyt taloudellisiin ja pankkien valvontaan. Tuleeko vielä tarpeen tehdä uusia toimia, jos asiat Kreikassa sujuvat huonommin kuin oletettiin, ja jos näin tapahtuu, vaikuttaako se haitallisesti Kreikan pankkisektoriin? Tämä voisi aiheuttaa äh, koko tämän Kaakkois-Euroopan pankkisektorin romahtamisen. Tämä olisi erittäin tärkeä tapahtuma ja jälleen kerran jotakin, mihin me emme ole valmistautuneet. Ja kun sanotaan Japanin suhteen, että kaikkeen pitää valmistautua – mitä tulee projekteihin, mielestäni toimit ovat sopivan kokoisia. Mitä tulee rakenteeseen, rakenne on hyvä ja näin meidän tulisi tällä hetkellä tehdä töistämme johtopäätökset. Tässä projektissa on hyviä ehdotuksia, mitä tulee pitkälle meneviin ehdotuksiin mielestäni. Emme ole menneet kovinkaan pitkälle monilla aloilla. Ja eräs asia, jossa emme ole päässeet kovinkaan pitkälle, on mielestäni se, että komission pitäisi nyt tarkastella talousnäkyviä. Ajat ovat vaikeat ja komissio on nyt ollut varovainen aloittaessaan työnsä. Eli meidän roolimme loppujen lopuksi ei ole olla varovainen ja järkevä ja mitä vielä. Mielestäni meidän roolimme olisi tässä olla kunnianhimoinen, sillä muut tahot eivät ole tarpeeksi kunnianhimoisia. Ja vain näin me voimme onnistua ja päästä ehkä vaikuttamaan asioiden kulkuun tavalla tai toisella. Sellaisella tavalla, joka olisi sopiva. Tällä hetkellä, herra puheenjohtaja, minusta tuntuu siltä, että oman ryhmäni puolesta meillä ei ole kovinkaan paljon vaikeuksia rajoittaa muutosehdotuksiamme sinne määrin, kun se on järkevää, siinä määrin, kun esittelijä voisi niitä käsitellä. Minä itse sitoudun siihen, etten mene liian pitkälle teemme ehkä muutamia kymmeniä tarkistusehdotuksia ja voimme helposti kontrolloida tällaista määrää vielä. Teemme tämän melko hienovaraisesti ja sitten 13. huhtikuuta, kun taas kokoonnumme, voimme tarkastella asiaa. Joka tapauksessa olen melko optimistinen tämän tekstin suhteen, jos olen nyt hyvin ymmärtänyt sen, mitä muut tahot ovat kriisin suhteen tehneet. Minusta vaikuttaa siltä, että tämä teksti on syvempi ja kunnianhimoisempi ja sopivampi kuin se, kuin eräät muut parlamentit ovat ehdottaneet, vaikka heidän mandaattinsa on tietenkin erilainen, mutta tämä on jo melko hyvää työtä. Kiitoksia. Sergio. Kiitokset, Frank, ja sitten äh, Sergio. Volevo in primo luogo. Kiitos, puheenjohtaja. Aivan ensiksi halusin pyytää näitä läsnä olevia kollegoita suomaan anteeksi sen, että osa sosiaalidemokraattisista kollegoista ei tänään pääse paikalle, sillä tällä viikolla meidän ryhmäkokouksemme järjestetään Ateenassa. Ja näin ollen heidän on hyvin hankalaa objektiivisesti ottaen todella tänne tähän kokoukseen päästä. Tästä syystä demari kollegoja edustetaan täällä nyt hieman vähäisemmällä joukolla, mutta toivottavasti hyvin kuitenkin. Sanon tämän siksi, että poliittinen ryhmämme on todella permanssin mietinnön suhteen tehnyt kovasti työtä. Ja nyt on tiettyjä logistisia ongelmia, mutta kiinnostuksen puutteesta ei suinkaan johdu se, että kollegamme, toverimme täällä eivät ole paikalla. Ja tätä Pervansin tekemää työtä arvostetaan kovasti. Tulen pyrkimään minäkin osaltani siihen, että tämä Pervanshin teksti ja mahdolliset muutosesitykset siihen saavat sosiaalidemokraattisen ryhmän tuen. On tärkeää ja hyvin hyödyllistä se, että näitä tarkistuksia tosiaan olisi rajallinen määrä, sillä jos tarkistuksia on suhteellisen vähän, niin äh, voidaan välttää tavallaan se, että lähdetään hieman sellaisia yksityiskohtia, jotka tavallaan veisivät ehkä huomion tärkeimmiltä asioilta. Ja tuen todella esittelijä tässä sen suhteen, että tekstissä saataisiin mahdollisimman tiivis ja ymmärrettävä ja hyvä. Ja todella niin pitkälti kuin mahdollista, niin kunnioitamme tätä esittelijän toivetta siitä, että tarkistuksia tulisi mahdollisimman vähän. Sitten tärkeä asia, eli tämä tekstin rakenne, josta siis on sovittu jo ennalta, miten tämä teksti jaetaan tai miten se nämä teemat, aihealueet jaetaan. Näin voimme saada aikaan tiiviimmän, hyvin synteettisen asiakirjan, mutta samalla tämän asiakirjan siihen palaaminen tulevaisuudessa ja sen käyttö pohjana työlle tulevaisuudessa on helpompaa. Ja en tässä nyt enää esittää niitä perusteluita, joista täällä on jo puhuttu ja joista jo täysistuntokin on tehnyt päätöksen. Mielestäni tässä on tehty hyvin järkevää työtä ja todella ö, tämä tekstin rakenne tulee olemaan varmasti hyödyksi tulevaisuudessakin. Tässä on tietty joukko objektiivisia esteitä, jotka eivät suinkaan nyt liity jäsenten tahtoon. Kollega Engel tässä jo totesikin, että kriisi jyllää edelleen. Kriisistä ei vieläkään ole päästy päinvastoin. Vaarana on nyt se, että tässä ihan lähiviikkoina nousee uusia ongelmia tai että vanhat ongelmat nousevat jälleen esiin, ehkä niissäkin maissa, jotka tähän mennessä eivät kriisistä niinkään ole kärsineet. Mutta kaikki tiedämme, mitä Portugalissa juuri tapahtui, ja toivomme todella, että muut jäsenvaltiot eivät joudu tähän samaan tilanteeseen. Samalla kuitenkaan tämä ei ole mikään mahdottomuus. Ja on hyvin tärkeää, miten tämä Portugalin kriisi nyt käsitellään. Aivan varmasti sitä tulee taas kohdella e- eri tavalla kuin aiemmin Kreikan ja Irlannin tilannetta. Ja tämä itse asiassa osittain johtuu tämän valiokuntamme saamista tuloksista, työn tuloksista. Tiettyjä suuntaviivojahan olemme jo esittäneet ja tämä on johtanut siihen, että neuvostolla ja komissiolla on tehokkaampia välineitä käytössään kuin mitä niillä alun alkaen kriisin kärjistyessä oli. Eli Portugalin tilanne voidaan ehkä hyvinkin näiden tehokkaampien välineiden kautta niitä käyttämällä hoitaa. Niin kuin Pervanskin totesi, meidän on Euroopan talous- ja rahoitusmallia katsottava aivan uudelleen. Mallihan on vaarantunut eri tavoinkin tämän tilanteen, tämän kriisin vuoksi ja on lähdettävä siitä, että rahoitusvakaus on äärimmäisen tärkeinen asia, samoin kuin valvontavälineet ja myös eh, ennaltaehkäisevä valvonta. Mutta siis rahoituksen vakaushan liittyy hyvin läheisesti niihin mahdollisuuksiin, joita meidän maan osallamme on äh, kasvun suhteen ja samalla äh, sosiaaliturvan säilyttämisen suhteen. Sosiaaliset ongelmat on hoidettava, koska jos niitä ei hoideta, niin myös rahoitusvakaus tulee olemaan huomattavasti hankalampi hoitaa. Ja siksi meidän tulisi ehkä pitää tavoitteenamme Euroopan sosiaalimallin säilyttämistä. Se on hyvin tärkeä osa ihan meidän eurooppalaista identiteettiämme. Ja tämän rinnalle tarvitaan sitten pitkän ja myös keskipitkän aikavälin näkymiä, vaikka luonnollisesti työmme tietenkin riippuu tai liittyy hyvin moniin tuntemattomiin tekijöihin. Eh, Pervans tuossa nosti yhden prioriteetin esiin, nimittäin energiapolitiikan. Kun ajatellaan Japanin dramaattisia viimeaikaisia tapahtumia, ne vaikuttavat luonnollisesti myös Eurooppaan ja siis ydinvoima on hyvin tärkeä asia. Nyt meillä on samoin Välimeren alueen kriisi, Libyan kriisi ja tämä kaikki johtaa siihen, että energiahuolto, erityisesti mitä tulee makaasutoimituksiin, toimituksiin on jälleen vaarassa ja suhteet eri maihin muuttuvat. Näitä suhteita täytyy ehkä katsoa uudelleen. Siis äh, puhun nyt niistä maista <laughs> tai suhteista maiden välillä, joilla raaka-aineita on ja taas toisaalta maat, joilla näitä ei ole. Nyt äh, tällä hetkellä ydinvoima on asetettu hyvinkin kyseenalaiseksi monissa jäsenvaltioissa. Ja nyt ehkä joudutaan taas turvautumaan näihin perinteisiin energialähteisiin, maakaasuun, maaöljyyn, mutta mitkä sitten ovat nämä uudet suhteet, kuviot suhteiden kohdalla eri maiden välillä ja samoin mikä tulee olemaan hintakehitys. Tämä kaikki on vielä hyvin epävarmaa ja siksi meidän on toki kuljettava omaa tietämme eteenpäin, mutta muistettava koko ajan, että tilanteet muuttuvat. Tilanteet muuttuvat jatkuvasti ja tämä luonnollisesti antaa meille aihetta katsoa kauemmaskin tulevaisuuteen ja me tarvitsemme sellaisen kilpailukyvyn mallin, joka on ihan toisen näköinen kuin mitä ehdotettiin alun perin neuvoston keskusteluissa. Ja siksi katsonkin, että että se, mitä tässä tekstissäkin todetaan, on hyvin vakuuttavaa. Meillä on tavoitteita, jotka ovat myös osittain symbolisia, joilla on merkittävää symboliarvoa. No koulutus yhtenä esimerkkinä. Koulut, koulutus ylipäätään, eri tasot luonnollisesti ja myös sitten se tieto, joka johtaa tutkimukseen ja innovaatioihin. Kaikki tämä tarvitaan moottorina kilpailukykyiselle mallillemme, joka on äärimmäisen tärkeä Euroopalle. Ja Pervans on myös aivan oikeassa todetessaan, että jos hallituksen päämieheltä vaaditaan kesken kriisin lisää määrärahoja koulutukselle, niin vaikeahan se on. Mutta vaikkei se helppoa ole, niin tärkeää se on kuitenkin. Merkittäviä strategisia päätöksiä tehdään juuri kriisin aikoihin, äh, silloin kun tie on kivinen, kun resurssit ovat vähissä, on tehtävä tärkeitä valintoja. Ja meidän, meidän tulee nyt antaa oma panoksemme näille, myös näille jäsenvaltioiden ponnisteluille ja pyrkiä tukemaan niitä tässä. Mehän olemme keskustelleet kansallisten parlamenttien edustajien kanssa ja toistuvasti näissä keskusteluissa nousi esiin se, että nämä asiat, joita mm, kutsuin eurooppalaisen identiteetin pohjaksi, jotka ovat yhteisiä meille kaikille poliittisesta suuntautumisesta riippumatta, niin nämä identiteettikysymykset tulisi ottaa esiin myös tässä lopputekstissä. Kiitoksia sitten Ulle. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensin onnitella esittelijää, vaikkakaan emme ole samasta poliittisesta ryhmästä, ja joskus voimme olla paljonkin eri mieltä, niin mielestäni olette nyt erittäin hyvää työtä. Ja se ei ole suinkaan ollut helppoa. Olemme yrittäneet tehdä sen sinulle vieläkin hankalammaksi, mutta sellaista tämä peli on. Aluksi hiukan Kreikasta. Tietenkin on äärimmäisen, tämä oli äärimmäisen kiinnostavaa, mutta hiukan myös pettymys, koska jos kansalaiset ihmiset eivät halua muuttua. Emme me voi tehdä sitä Brysselistäkään käsin, emmekä voi tehdä edes Berliinistä. Joten minusta se oli kyllä aikamoinen pettymys. Ja ehkä meidän ei tarvitse tässä saarnaamaan ryhtyä, mutta jos haluamme Euroopan, joka pystyy tosiaankin yhdessä toimimaan, niin me poliitikot täällä parlamentissa ja jäsenvaltiotasolla, niin meidän täytyy toimia vastuullisella tavalla. Ja mielestäni näemme kyllä sellaisia suuntauksia, että näin ei tällä hetkellä ole tilanne. Ja se on kyllä minusta ainakin hälyttävää. Minä taidan olla ainoa koordinaattori, joka tulee euroalueen ulkopuolisesta maasta, paitsi Case Swinburne, mutta hän, he taas eivät edes, hän ei edes haluaisikaan omaa maataan euroalueeseen. Minä taas haluaisin kovasti Ruotsin euroalueeseen ja siksi ehkä kommenttini ovat hiukan outoja, hankalia teille, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että loppujen lopuksi me tulemme vetämään johtopäätöksiä pääsemään niihin, mutta täytyy tämä nyt kuitenkin sanoa. Me sovimme siitä, että haluamme euro, suurempaa asemaa Euroopalle. Tämä on mielestäni yleinen lähestymistapa täällä parlamentissa. Ja tämä asiakirja on asianmukainen, mutta todellakin varsin visionäärinen ja mielestäni yksi ongelmista tämän päivän Euroopassa on, mm, ja kun muuten aloin poliittisen urani, niin johtajana olette vasta teidän pitää johtaa kansalaisia ja ilmaista näkemyksiä, mutta poliitikon tehtävä ei ole juosta niin nopeasti, että äänestäjät eivät enää voi nähdä sinua, kun olet häipynyt jonnekin jo horisonttiin. Ja mielestäni tämä on kyllä ongelma täällä parlamentissa. Yksi käytännön esimerkki. Laadimme budjetin viime viikolla. Joka ikinen parlamentti, kaikki kollegamme ympäri Eurooppaa harjoittavat näitä säästötoimia, mutta ei täällä parlamentissa. Me käyti, laajensimme talousarviotamme. Oliko tämä nyt fiksu merkki antaa tarkoitettiin hyvää, mutta mielestäni itse asiassa tämä oli kyllä varsinainen katastrofi ja se lisää euroepäileväisten määrää. Ja mielestäni meidän pitäisi olla tästä tietoisia. Emme me ole niin lähellä kansalaisia kuin haluaisimme olla ja toivoisimme. Ja meillä on pääkaupungeissamme sellaisia työkavereita, jotka toimivat paljon lähempänä poliitikkoina omia kansalaisiaan kuin me. Ja tämän takia Minulla on hiukan kommenttia tästä erittäin federalistisesta näkemyksestä. Joka ikissä kohdassa on niin oma artiklansa hyvä, mutta jos se pannaan kaikki yhteen, niin missä on sitten ero eurooppalaisen liittovaltion ja unionin välillä, joka tällä hetkellä on vallassa? Missä tämä raja kulkee? Ja onko tämä se viesti, joka meidän nyt pitäisi antaa? tällä hetkellä. En ole aivan niin varma. Eurojoukkovelkakirjoista meillä on sopimus eurojoukkovelkakirjoista ja joulukuussa mielestäni tämä laadittiin pitäisi mielestäni pitäytyä siinä päätöksessä. Ainakin minun ryhmässäni meillä tulee olemaan hiukan ongelmia tämän sanamuodon kanssa. Sitten finanssipoliittinen harmonisaatio. Ja se tämä pitää ilmaista yksityiskohtaisemmin, mitä tämä tarkoittaisi. CCTP, hyvä asia. Vaikka tiedämme, että monis, monetkin maat itse asiassa epäilevät tämän suhteen. Eurooppalainen valtionvarainministeriö. Velkavirasto. Tällainen viestikö nyt pitäisi täältä lähettää tänään tästä valiokunnasta, en ole ihan varma. Rahoituksen valvonta, tietenkin tämä hyväksymme täysin. Verotus sitten ehkä jotain voidaan siitäkin sanoa, mutta mielestäni voisimme kyllä jonkinlaisen johtopäätöksen tässä tai lopputulokseen päätyä. EU 2020 strategia, niin kuin taisi puheenjohtajakin sanoa montakin kertaa, me tarvitsemme tähän enemmän Montia, entistä komissaari Montia ja, ja hänen ajatuksiaan. Sitten globaalit epätasapainotekijät. Kyllä, olemme sitä mieltä, että G20 pitäisi tulla vastuullisempi elin. Me keskustelimme tästä viime viikon kokouksessa tai toissa viikolla. Ja mielestä, minusta kyllä minun tarvitsee voida tietää enemmän, mitä tässä oikein konkreettisesti ehdotetaan. Mitä tarkoitan Eurooppala, talou, taloudellisella turvallisuusneuvostolla, koska näin tässä sanotaan viitataan tavallaan YK-järjestelmään, turvallisuusneuvostoon, mutta puhutaan taloudessa turvallisuusneuvostosta. Sitten hiu. Sitten on joitakin muita kohtia, joita nyt en mainitse, vaikka eh, hiukan tunnen epäilyn suhteen, mutta aika on liian vähän. Mutta tulen kysymään sinulta myös koulutuksesta tarkemmin. Taisi olla kohta 47 Mielestäni tämä on kiinnostava ajatus. Mutta voisitko ehkä kehitellä hiukan eteenpäin tätä, koska on monia maita Euroopan unionissa, joilla on vakavia ongelmia koulutusjärjestelmänsä kanssa ja koulutuksen laadun kohdalla. Mutta sitten on sellaisiakin maita itse asiassa, Suomi esimerkiksi, joka pärjää varsin hyvin näissä PISA-tutkimuksissa, tai mikä tämän tutkimuksen nimi nyt onkaan. Ja ehkä meidän ei pitäisi antaa sellaista tuntemusta, että me otamme jotenkin vastuuta pois kansalliselta areenalta tässä kysymyksessä, koska Tämähän on, ääri, on äärimmäisen tärkeää, että paikallinen, alueellinen, kansallinen taso ja viranomaiset siellä hoitavat koulutusjärjestelmän ja sen laadun. Mutta me voimme tietysti tuoda vähän lisäarvoa Euroopan tasolla. Sen nyt voin hyväksyä, mutta ehkä voit hiukan tarkemmin selittää, mitä oikein ajattelit tässä. Ja tästä 47 kohdalla. Sitten lopuksi kommentoisin hiukan tätä Euro Plus-pakettia. Mielestäni tämä on itse asiassa varsinainen aikapommi. En nyt ollut niinkään vihainen tai eh, tähän tapaan edetä. Olen aina ajatellut niin, että sisältö, ehdotuksen lopputulos on sellainen, mistä pitäisi keskustella ja mielestäni kansalaisia kiinnostaa enemmän sisältö. Menettelytapa ei ole niinkään merkittävää, mutta voin kyllä ymmärtää että tämän yhteisön menettely, menettelmän. Mutta mielestäni kuitenkin on sitä mieltä, että ongelmana on se, että neljä maata, jotka kuuluvat, eivät ovat euron ulkomailla. Iso-Britannia ei koskaan voisi liittyä, Unkari ja jotkut muut maat ja oma maani. Ja mielestäni tämä on todella tuhoisaa ajatella sitä tapaa, jolla Eurooppa toimii, koska tämä on ensimmäinen askel ja mikä sitten seuraava askel olisi. Kun lukee sanomalehtiä, niin kuin tänään viikonloppuna tein, luin brittilehtiä. He olivat tyytyväisiä tähän. Heistä tämä oli hienoa. Ok, tämä on ensimmäinen askel. Nyt voimme alkaa äh, jättämään koko EU, EUn ja liittyä johonkin toiseen tahoon. Ja olen tosiaankin sitä mieltä, että ehkä meidän pitäisi korostaa tätä asiaa mietinnössämme. Tämä itse asiassa voi heikentää ja vaikeuttaa EUn toimintaa suhteessa siihen, miten se on viimeiset 30 40 vuotta toiminut. Ja kun tulen siis maasta, jossa oppositio parlamentissa, tämä on demokratia, vastustaa sitä, että hallitus voisi sanoa kyllä tälle pluspaketille perjantaina. Sitten tämä on todella huono asia, koska näin on mahdollista jakaa Eurooppaa vieläkin enemmän. Eurooppa on tällä hetkellä erittäin jakautunut, mutta me yritämme ratkaista näitä sääntökysymyksiä ja muuta, mutta tämä kyllä vahingoittaisi vielä enemmän ja aiheuttaisi uusia ongelmia. Mutta rouva esittelijä, me varmaan loppujen lopuksi tulemme löytämään yhteisymmärryksen, mutta tässä oli minulta jotakin ajatuksia. Bien, je me Joindrai bien évidemment. Minä liityn tähän äskeisen herra Schmidtin mielipiteeseen, mitä tulee Pervasin työhön. Me jaamme tämän vision näkemyksen, joka on esitetty. Korostaisin nopeasti noin kymmentä kohtaa, joiden suhteen olemme eri mieltä tai meillä on kysymyksiä. En nyt puhu maailman yleistilasta, mutta käsittelen eräitä tiettyjä elementtejä tarkemmin tässä mietinnössä. Mitä tulee kontekstiin äh, Asta F, olemme sitä mieltä, että kun puhutaan maailman tilasta, tässä puuttuu joitakin hyvin tärkeitä avainasioita, äh, joiden suhteen varmasti on konsensus olemassa. Ne ruokkisivat tätä mietintöä. Ensimmäinen asia on se, mitä Japanissa tapahtui. Monet teistä puhuitte näistä tapahtumista. Tämä liittyy energiapolitiikkaan ja mielestäni samaan aikaan tilanne on niin vakava. Se aiheuttaa niin suuren mullistuksen näkemysten suhteen, että se välttämättä aiheuttaa makroekonomisia seurauksia, ja siksi mielestäni sen pitäisi olla tässä tekstissä mukana ehdottomasti. Toinen asia on inflaatio. Ensimmäisen version jälkeen, siis ensimmäisen luonnoksen jälkeen, taloudessa on tapahtunut sellaisia asioita, jotka ovat saaneet inflaation nousemaan, ja tämä on aiheuttanut keskuspankissa väittelyä ja myöskin väittelyä Isossa Britanniassa ja muualla, ja tämä pitäisi ottaa mukaan tässä tekstissä, sillä sitä ei ole edes mainittu tällä hetkellä. Sillä on tärkeitä vaikutuksia Euroopan politiikkaan. Kolmas asia, joka mielestäni puuttuu tekstistä, on se, kuten monet teistä mainitsivat, mitä Kreikassa tapahtuu. Siellä oli finanssikriisi, sitten poliittinen kriisi, sitten taloudellinen ja sosiaalinen kriisi, joka on vuosina 2009 ähm, ja 2010 puhjennut, ja nyt siitä tulee yleinen kriisi. Kuten monet teistä huomasivat ja huomauttivat, tällä hetkellä meillä on todellinen ongelma, joka liittyy äh, tiettyjen politiikkojen hyväksymis- kapasiteettiin, siis niiden politiikkojen, joita eräät jäsenmaat ovat ajaneet, on todellinen ongelma sen suhteen, kuinka hallitukset saavat nämä politiikat hyväksytyiksi ja toteutetuiksi. Eli tämä on uusi aspekti kriisin suhteen ja se pitäisi ottaa esille tässä tekstissä myöskin. Neljäs asia, joka mielestäni puuttuu, on se, että lopultakin mikään rakenteellinen syy, kuten Pervans sanoi aluksi, sitä ei ole ehkä mainittu tekstissä, hän mainitsi sen, mikään rakenteellinen syy, joka on aiheuttanut kriisin, ei ole vielä ratkennut mikään näistä ongelmista makrotasolla, ei ole kadonnut ja pankkien toimit, pankkien velat, jotka ovat siirtyneet sitten julkiselle sektorille, ovat edelleen olemassa. Niitä on vain siirretty toiselta puolelta toiselle. Mitään näistä ongelmista ei ole todella ratkaistu. Ja mielestäni olisi tarpeen muistuttaa tästä asiasta, sillä tämä on se alkuongelma, joka meillä on ollut, ja se on edelleen olemassa. Sitten viimeinen kohta, äärioikeiston nousun, populismin nousu, se on järkyttävää Ranskassa, kuten kaikki tietävät, mutta myöskin Suomessa, jossa pian järjestetään vaalit. Kaikki tietävät, että tämä on Europlus-paketille uhka ja poliittisen kriisin välillä ja eurooppalaisen todellisen hallinnon välillä sekä populismin nousun välillä on yhteys. mielestäni se pitäisi ottaa huomioon tässä tekstissä myöskin. Sitten jos menemme muihin osiin, mitä tulee kohti neljä ja viisi. Mielestäni pitäisi korostaa sitä, tai ehkä tehdä tämän tarkistuksen avulla tai muuten. Pitäisi korostaa sitä, että toimien pitäisi olla symmetrisiä. Eli alijäämä euroalueella vaikuttaa toisten ylijäämään ja ylijäämä tietyssä maassa vaikuttaa toisten alijäämään. Eli me emme voi ratkaista tilannetta vain eh, Kreikassa tai Irlannissa tai jossakin eh, tietyssä maassa. Meidän pitää ottaa tämä symmetria mukaan, sillä ne ovat saman kolikon kaksi puolta eurooppalaisina. Meidän pitää tarkastella tätä, sillä se on juuri meidän tarjoamaamme lisäarvo. Ne tulee kohtaan viisi. Euroopan unionin tarjoama lisäarvo on se kapasiteetti, joka on saada eurooppalainen kansa hyväksymään nämä säästötoimet tai budjetin kiristystoimet. Jotta tämä olisi mahdollista, meidän pitäisi tehdä verotuksellisia toimia, jos haluamme ratkaista alijäämän ja tehdä mahdolliseksi leikata tiettyjä menoja, meidän pitäisi ehdottomasti samaan aikaan ja yhtä vahvasti antaa itsellemme jäsenmaille mahdollisuus saada enemmän liikkumavaraa, jotta ne voisivat kerätä sellaisia veroja, joita ne eivät enää voi kerätä yksin nykyisin. Tämä kuuluu samaan pakettiin. Emme voi käsitellä verotusta ilman kulutusta. Ja jos käsitellään vain kulutusta, tarkastelematta verotusta, päädytään tällaisen säästöpolitiikkaan, jossa Euroopan unionin tarjoama lisäarvo ei ole ollenkaan selvä. Tämä on rakenteellinen asia. En tiedä, onko tämä tarkistuskysymys, mutta tässä on kyseessä rakenteellinen kysymys, siis se, saammeko tämän kompromissin aikaan. Sitten olisin samaa mieltä herra Schmidtin kanssa. Haluaisin saada tietää tarkemmin, mikä suhde on eurooppalaisella valtiovarainministeriöllä muihin instituutioihin. Ja sitten menisin suoraan kappaleeseen numero neljä. Mitä tulee kilpailukykyyn, varmastikin voisimme olla samaa mieltä siitä, että tulevaisuuden talous on sellainen, että eurooppalainen kilpailukyky riippuu paljon taloudesta niin, että olemme paljon vähemmän riippumaisia energian toimituksista, öljystä tai muusta. Tarkoitan sitä, että tämä on joka tapauksessa meidän näkökulmamme, ettei aseteta kestävää taloutta ja kilpailukykyä vastakkain. Ratkaisu on siis se, että nämä kaksi asiaa liittyvät yhteen. Eli meidän pitäisi muotoilla tämä kohta uudestaan niin, ettei tule sellaista mielikuvaa, että meillä on tässä kaksi tietä, jotka eivät liity toisiinsa. Mitä tulee sitten kappaleeseen 35, minulla olisi kysymys, mikä on energiapolitiikan ja sisämarkkinan suhde. Tässä on yhteinen kappale, joka yhdistää kaksi hyvin erillistä poliittista todellisuutta. Miksi tämä siis on näin? Olen melkein päässyt loppuun. Sitten kohta 57, tämä heijastaa sitä, mitä oli myöskin sanoi. On mielestäni vaikeaa nykyisin pyytää eurooppalaisen integraation syventämistä ilman sitä, että otetaan huomioon demokraattisen toiminnan olosuhteet, ja niitä ei paljon käsitellä tässä. Nyt nykyisin Euroopan kansat eivät mielestäni halua siirtyä suurempaan integraatioon poliittisesti ja taloudellisesti, ellei kaikilla tasoilla vaikuttavia institutionaalisia vastuu- ja muita kysymyksiä selvennetä. Tietenkin me olemme poliittisen ja taloudellisen integraation kannalla, mutta sitä ei voida toteuttaa nykyisten instituutioiden puitteissa, ainakaan niin kauan kuin ne toimivat, niin kuin ne nykyisin toimivat. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten Nikolaus viimeisenä koordinaattorina. Kiitoksia, puheenjohtaja. Parhaat kollegat, arvoisa esittelijä jo puolentoista vuoden ajan. Olen osallistunut tämän valiokunnan työhön ja täytyy sanoa, että esittelijän ja meidän kaikkien äh, ongelmat tässä ymmärrän oikein hyvin, erityisesti se, että on hyvin vaikea saada aikaan lopullista tekstiä. No mitä ongelmia tähän liittyy? Esimerkiksi tämä väliaikainen mietintö tai välimietintömme, siinäkin moniin kysymyksiin jo vastattiin. Ja sitten äh, tiettyjen eh, voimasuhteiden vuoksi. Eh, tähän liittyy tiettyjä poliittisia kliseitä ja pitäisi saada aikaan lopputeksti, joka eh, vastaisi tulevaisuutta, mutta, todellisuutta, mutta en nyt oikein tiedä, että vastaako tämä lopputeksti sitten todellisuutta. Ja puheenjohtaja tekisinkin nyt ehdotuksen, joka on luonteeltaan ehkä myös symbolinen. Myös esittelijä puheenvuoronsa näin aloitti ja muutkin kollegat ovat tässä todenneet ja todella todenneet, että kriisi ei vielä ole ohitse. Näitä kriisin todellisia syitä ei vielä ole onnistuttu juurimaan. Siksi ehdottaisinkin, että valiokuntamme mandaattia pidennettäisiin. En sano tätä nyt minkäännäköisenä vitsinä, vaan no, meille tulisi mielestäni saada vieläkin jatkoaikaa. Kriisi jatkuu. Vuosi sitten saimme jatkoaikaa, koska totesimme, että kriisi ei tuolloin vielä ollut ohi. Ja olen sitä mieltä, että tämän valiokunnan tulisi jatkaa työtään niin kauan kuin tämä kriisi aika vallitsee. Ja pelkään pahoin, että tästä saattaisi tulla todella pysyvä valiokunta. Tämä on minun ennustukseni. Talouskriisi tulee jatkumaan toivon, sillä toivohan kuolee viimeisenä, toivon, että jotkut ehdotuksistamme, jotkut ehdotuksistamme yksityiskohtaisetkin sellaiset hyväksyttäisiin ja että niitä ainakin osittain sitten sovellettaisiin käytäntöön. Tätä toivon. Tämä oli ensimmäinen huomioni. Sitten toinen huomioni liittyy toiseen ehdotukseen, sillä puheenjohtaja, hyvät kollegat, arvoisa esittelijä, myös kollega Schmidt ja puheenjohtaja viittasivat vaikutelmiinsa vierailusta Kreikassa. Puheenjohtaja sanoi olevansa pettynyt siitä, että kreikkalaiset äh, synnyttävät ikään kuin sellaisen vaikutelman, että eivät halua mitään muutosta. Mutta jos me nyt toteamme, että maa ja sen kansalaiset, äh, niillä ei ole ollut euroa käytössään vielä kovin pitkään, ja ajatellaan nyt vaikkapa Ruotsia, Ruotsi ei ole mukana eurossa, niin äh, eikö sitten äh, synny myös sellainen vaikutelma, että eivät ruotsalaisetkaan halua yhtään mitään muutosta, kun eivät kerran halua euron. Ja puheenjohtajahan on myös todennut, että kyseessä on tällainen poliittinen kiista Kreikassa. Kyllä toki äh, se politiikka, jota Kreikassa tällä hetkellä ajetaan, ei ole mikään kansallinen ohjelma. Saman voi nähdä nyt Portugalissa. Nämä ovat poliittisia päätöksiä. Tilanne voisi olla toisenlainenkin, ja jos tehtäisiin toisenlaisia päätöksiä, niiden vaikutukset voisivat ehkä olla tehokkaampia. Ei tämä mitenkään välttämätöntä ole, eikä tätä voida nyt suinkaan pitää kansallisena politiikkana. Joten tekstissämme voitaisiin ehkä myös arvioida sitä politiikkaa, jota Eurooppa tai Euroopan unioni on ajanut tästä kriisistä pääsemiseksi. Mutta jos tätä asiaa emme nosta esiin, niin asia jatkuu ennallaan. Kaikki mm, säilyy ennallaan. No, ovatko ruotsalaiset oikeassa, kun eivät halua mukaan euroon? Muuttuvatko kreikkalaiset? Aivan oikein. Tässä on todettu, että nyt puhutaan myös äh, tulevista mahdollisista kansanäänestyksistä äh, kansanäänestyksistä sen suhteen, hyväksytäänkö euro vai ei. Emmehän me tiedä, hyväksyvätkö kansalaiset tätä. Ne eivät välttämättä. Ja täällä tekstissäkin todetaan, että jos katsomme, että euro sopimus, joka kattaa myös sen paketin, josta Euroopan parlamentti taloushallintoon liittyen keskustelee ja päättää, niin jos nyt katsotaan, että tätä kautta otettaisiin askeleita kohti voimakkaampaa, tehokkaampaa talousunionia, niin tämä olisi konservatiivisempi, antisosiaalinen Eurooppa. Kyllä, me tarvitsemme yhteistä politiikkaa Euroopassa, mutta siinä tulisi olla aivan toisenlainen äh, suuntaus, toisenlainen leima. Ehkäpä voidaan ehdottaa kansanäänestyksiä ja todella katsoa, että haluavatko kansalaiset hyväksyä tämän eurosopimuksen. Kyllä se olisi aika tärkeää varmasti. Nämä olivat huomioni ja pari yksityiskohtaa vielä. Olen lukenut tekstin huolellisesti ja kyllä on tärkeää ehkä puhua myös yksityiskohdista. Mitä tulee johdantosan kappaleeseen B, niin mielestäni käyttää, niin tässä ei kyllä nyt heijastu arabimaailman todellisuus. Mielestäni tämä on väärinkäsitys, koska tällä puhutaan ää, taloudellisista yhteyksistä, sitoumuksista, mutta kyllä nämä kansannousut arabimaailmassa ovat luonteeltaan sosiaalisia Joten se, että tässä nyt vain todetaan, puhutaan kaupasta tai puhutaan talouksien yhteyksistä, niin mielestäni tämä ei kyllä eh, heijastele todellisuutta arabimaailmassa. Kyllä kyse on todella sosiaalisesta liikehdinnästä. Sitten velka kysymys. Ja tämän olen eh, aiemminkin todennut. Nyt tilanne on sellainen, että että meidän tulisi mielestäni todella pidentää tämän valiokunnan mandaattia ja katsoa, tarkastella velkaantumisen laatua, velan laatua erityisesti niissä maissa, joissa velkaantumisaste on korkea. Joissain maissahan julkinen velka on hyvin korkealla tasolla, toisissa maissa taas yksityinen velka hyvin korkealla tasolla. Ja ehkäpä pitäisi tätäkin hiukan tarkastella, mitä eroja tämä tuo mukanaan. Joissain maissa valtion sisäinen velka on korkeammalla tasolla kuin toisissa ja niin edelleen. Siis julkinen velka, yksityinen velka. Ja sitten kun olemme tarkastelleet näitä kysymyksiä, voimme myös tehdä konkreettisempia ehdotuksia. Minun poliittinen ryhmäni ei tätä vakausmekanismia ja perustuslain muuttamista hyväksy eikä tue, emmekä myöskään tue menettelytapaa, e, jota on ehdotettu, siis tätä yksinkertaistettua menettelyä. Sillä tämä perussopimuksen uudistaminen, muuttaminen antaa komissiolle merkittävää toimivaltaa, ja tämä siis todella yksinkertaistettua menettelyä käyttäen, eikö tämä mahdakin olla tämä artikla 48.2 jota halutaan käyttää. Komissio saa toimivaltaa, jota sillä itse asiassa ei ole tämän yksinkertaistetun menettelyn kautta. Ja ero yksinkertaistetun ja normaalin menettelyn välillä on käsittääkseni juuri se, että tiettyä toimivaltaa myönnetään toista tai taas ei. Tämä on mielestäni ongelma. Sitten nämä maailmanlaajuiset epätasapainotilat ja myös elintarvikke, turvallisuus, elintarvikehuolto, nämä kuitenkin ovat kysymyksiä, äh, jotka nousevat mieleen ja nyt äh, elintarviketurvallisuudesta tulisi puhua, kun komissio, tämä nykykomissio on toisella toimikaudellaan äh, tasoittanut tietä geenimuunneluille organismeille Eurooppaan ja niin edelleen. Eli on hy- hyvin monia kysymyksiä, joita todella täytyy katsoa myös elintarvikkeiden suhteen, niin sitten kansainvälinen valuuttarahasto, kuuluisa ja pahamaineinenkin, niin no, mikä todella tilanne on tällä hetkellä. Minun maassani sanotaan, että meidän pääministerimme haki Äh, kansainvälisen valuuttarahaston äh, Kreikkaan ja nyt äh, se päättää kaikesta. No, no niin, en minä nyt ehkä väsytä teitä ja tässä kerro kaikki kaikkia mielipiteitäni ja ajatuksia, niin niitä minulla kyllä riittää. Mm, sitten vielä 2020 strategia, kilpailukyky, juu, näistäkin on puhuttu täällä monissa kohdin. Ja kyllä tämä on aikamoinen työ. Muistatte varmasti, kuinka äh, Sysifus äh, vieritti kiven vuoren huipulle ja ollessaan lähestulkoon huipulla kivi vieri jälleen alas ja hän lähti jälleen ylös ja se alas ja niin edelleen. Eli todella aikamoista työtä tässä on ja kiitän teitä nyt äh, kärsivällisyydestänne, että minua kuuntelitte. Ja tosiaan niin koulutuksestakin vielä ei kai niin, yritykset haluavat joustavuutta ja ihmisten on oltava joustavia. Tämä on markkinoiden logiikan mukaista. Tällaisia ehdotuksia on todella tehty. Näinhän tämä on. Minun mielestäni tämä teksti. Me emme varmaankaan tule sille antamaan tukea. Me teemme sopivan määrän tarkistuksia, emme nyt liikaakaan. Teemme ihan näistä perustavanlaatuisista asioista tarkistuksia ja osallistumme aivan varmasti keskusteluun. Ja tosiaan katsotaan sitten, mikä lopputulos on. Kiitos vaan. Kiitokset Nikolaus ja seuraavaksi Sirpa. Thank you very much. Kiitoksia hyvin paljon. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä, jota hän on tehnyt, jota olette tehneet tämän tekstin kanssa. Tämä on hyvin tasapainoinen lähestymistapa eri elementtien välillä, niiden elementtien välillä, joita tarvitsemme Euroopassa ja globaalisti ja eri poliittisten ryhmien mielipiteiden välillä. Tämä ei tarkoita sitä, että tarkistuksia ei tulisi, mutta tarkistusten määrä ja laaku laatu tulee olemaan hyvin hallittavissa ja helposti saadaan hyvää tahtoa käytettyä, jotta ne voitaisiin ottaa mukaan tähän rakenteeseen ja tähän tekstiin. Eli en mene nyt tässä yksityiskohtiin, mutta käsittelen muutamia asioita, joiden puolesta olemme, ja sitten toisia, joita haluaisimme ehkä muuttaa. Me keskustelimme jo ensimmäisellä kierroksella velkakontrollista ja sosiaalista vastuusta. Mielestäni lähestymme tässä hyvin hyvää ja tasapainoista näkökulmaa näissä asioissa. En tiedä, pitäisikö meidän avata tätä asiaa hiukan enemmän vai ei. Tämä on poliittisesti luontoinen asia eri ryhmissä, sillä Tämä koskettaa paljon sitä asiaa, joka myöskin on mainittu, eli kansallisten ja Euroopan unionin budjetin välistä tasapainoa. Kyllä me tarvitsemme sosiaalista mukaanottamista, sosiaalista tasapainoa, tarvitsemme kasvua varten näitä asioita. Ja mitä tämä sitten tarkoittaa? Meidän pitää vähentää joitakin tukia, ja haluammeko sitten mennä eri sektoraalisiin politiikkoihin, kohesiopolitiikkaan? Tämä on hiukan ongelmallista. Pitäisikö tätä asiaa nyt avata vai ei? Tietyllä tavalla minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi tehdä nämä kolme asiaa yhtä aikaa, sosiaalinen vastuullisuus, investointi ja tulevaisuuteen katsominen. Mutta jos budjettia ei voida kasvattaa, vaan sitä pitää päinvastoin rajoittaa, jotakin pitää ottaa tietenkin pois. Tämä on ongelmallista. Ja olen hyvin tyytyväinen siitä, että tietoon perustava yhteiskunta ja koulutus ovat mukana, sillä tämä on hyvin tärkeä asia, hyvin tärkeä askelma mielestäni. Tässä on eroteltu lähestymistapa yhteisö, tason ja jäsenmaiden tason suhteen. Tässä ei ole kilpailua, mutta jos on tuntoja siitä, että tätä pitäisi avata tätä asiaa vielä. Minä olen aivan tyytyväinen sen suhteen, mitä tulee sitten kasvuun. Tämä on erittäin hyvin tehty. Tässä on Euroopan unionin ja kansallisten budjettien äh, yhteensopimus, äh, innovaatio, tutkimus ja kehitys. Haluaisin mainita tässä tällaiset riskiinvestoinnit ja ö, sen, että eurooppalainen talous tarvitsee näitä yksityisiä investointeja. Sitten kohta 36. Minä toivoisin, että tässä on hiukan enemmän resurssitehokkuutta sekä säännöstelyssä että muissa asioissa, sillä emme voi ratkaista toisaalta finanssi ja kasvutarvetta, ellei niitä liitetä resursseihin ja resursseiden rajoittuneisuuteen. Olemme nähneet tämän ruoan hintojen kasvun suhteen. Heti kun on pieniä merkkejä näistä asioista, se vaikuttaa globaaliin talouteen, eli resurssiin kuuluvat raaka-aineet, ruoka, energia, maa, biodiversiteetti, puhdas vesi ja niin edespäin. Ja toivon, että nämä maininnat voitaisiin ottaa tähän johonkin mukaan. Sitten olen hyvin tyytyväinen siitä, että viesti on mukana viesti, että mitä tulee Euroopan tason valvontaan ja rahoitus valvontaan. Tämä on vasta ensimmäinen askel ja seuraavia askelia tulee tämän jälkeen ottaa. Minulla on pieniä huomautuksia liittyen globaaliin lähestymistapaan. Mielestäni tämä vahva globaali lähestymistapa on periaatteessa erittäin hyvä. Haluaisin lisätä, että Euroopan unionin toive olla tässä toimijana, jotta globaaleja muutoksia tehtäisiin, on tärkeää. Sitten käsittelisin talousturvallisuusneuvostoa ja G20 ja sitä, mitä ne vaativat. Sitten minulla on kaksi asiaa, jotka ovat mielessäni tärkeitä poliittisia viestejä, jotka haluaisin nähdä tässä hiukan korostetummin ilmaistuna – eli yhteisömetodi. Tässä sanotaan hyvin selkeästi, että tarvitsemme enemmän Euroopan unionia. Me tarvitsemme uutta tasapainoa jäsenmaiden ja Euroopan unionin tai yhteisön välillä, mutta pitäisikö meidän mennä tässä hiukan pidemmälle ja selittää se, mitä tämä todellakin tarkoittaa, jos talouspolitiikkaa koordinoidaan jäsenmaiden tasolla tai yhteisön tasolla – miten se vaikuttaa eri elementteihin. Jätän tämän nyt teidän harkintaanne. Sitten tämä palautuu siihen, minkälaisia kommentteja olemme kuulleet, onko meillä poliittinen kriisi vai ei. Tämä on hyvin vaikea asia. Minulla ei ole siihen mitään ratkaisua tai vastausta, mutta minulle tulee mieleen tällainen siemilainen, ei siemilainen kaksonen, vaan kolmonen. Demokratia, hyvinvointi ja koulutus, kaikki nämä elementit täytyy ottaa mukaan. Jos leikkaa yhden pään pois, niin siitä tulee katastrofaalisia seurauksia. Emme voi määrätä muutoksia ihmisille, jos ihmiset eivät ole mukana. Mutta jos ihmisistä tuntuu, että he eivät ole mukana, jos he eivät ole veneessä, Tämä on mielestäni yksi ongelma ja yksi syy populismin nousuun, sillä ihmiset tunsivat, että tämä kasvu taloudellisessa epätasapainossa ja monissa muissa asioissa, ekonomisessa kriisissä, ihmisistä tuntui siltä, että politiikka ei suojellut ihmisiä eikä täyttänyt lupauksiaan. Se antoi liikaa valtaa jonkinlaiselle globaalille ekonomialle en nyt sano, että tämä on totta, mutta tämä on siis osittainen totuus, tai siinä on totuutta mukana. Ja koulutus ei liity vain kilpailukykyyn, vaan siihen, että ihmiset osallistuvat päätöksentekoon, jotta niin, että voisi tehdä, niin pitää ymmärtää, kuinka prosessi toimii. Ule sanoi, että poliittisten johtajien ei pitäisi juosta niin lujaa, että ihmiset eivät näe heitä enää. Mielestäni näin ei ole Euroopassa. Mielestäni meillä on enemmänkin ongelmia sen suhteen, että no, erityisesti koska minä tulen Suomesta ja vaalit ovat tulossa, mutta Ruotsissa on samanlainen tilanne ollut vähän aikaa sitten. Siis tilanne on se, että poliitikot näkevät, että ihmiset juoksevat ja sitten he yrittävät päästä siihen äm, nokkaan ja sanoa, että minä olen johdossa. Tämä on vähän niin kuin se olisi umpisuolen tulehdus ja lääkäri ja potilas ovat lähellä toisiaan ja jos potilas haluaa vain ottaa särkylääkkeitä, koska hän inhoaa leikkausta, mitä sitten hyvän lääkärin pitäisi tässä tehdä? Pitäisikö hänen vain olla samaa mieltä, koska potilas suuttuisi ja menisi jonkun toisen lääkärin luo ja sitten tulos olisi pahempi vai pitäisikö lääkärin yrittää vakuuttaa potilas siitä, miksi tällainen leikkaus on tarpeen. Tämä on mielestäni kyseinen ongelma. Miten meidän pitäisi selittää yhteisömetodia ja suurempaa Euroopan unionin puuttumista. Mielestäni meidän ei pitäisi tässä pelätä asioiden ilmaisemista, vaan päinvastoin. En sanoisi, että meillä on poliittinen kriisi, sanoisin, että meillä on haaste tässä demokratialle. Kuinka me käsittelemme tätä haastetta, sillä ihmiset eivät ole tyhmiä. Mutta miksi me emme sitten saa heihin yhteyttä? Ehkä tämä poliittinen tai demokraattinen ongelma on jotakin, mitä meidän pitäisi tässä pohtia myöskin jonkin verran. Kiitoksia. Liisa. Ja... Kiitoksia ja sitten Liisa. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Ja hieno asia, että meillä on vielä mahdollisuutta keskustella tästä näinkin rönsyilevästi, koska eh, se edesauttaa niiden viestien kirkastamista, mitä me jokainen joudumme tästä eh, raportista sitten eh, tiivistämään. Ja tässä on erittäin monta kriisiä päällekkäin. On kilpailukykykriisi, velkakriisi ja sitten tämä kahtiajaon kriisi, Eh, mä luulen, että nämä kaikki on jollain tavalla ratkaistavissa, mutta tämä on melkein hankalin, johon vierustoverinnikin viittasi ja Sirpa tuossa tämä demokratian kriisi. Ja oikeastaan tähän itse jollain tavalla havahduin, kun tässä Portugalin tapauksessa, tai jos ja kun portugalilainen komission puheenjohtaja Barroso ei ole pystynyt vakuuttamaan omaa, omaa maataan ja omaa puoluettaan tästä järkevästä talouspolitiikasta, niin kuka silloin pystyy mitään enää ikään kuin viestimään kansalaisille. Tiedän kyllä, että komission puheenjohtaja ei ole kansallinen toimija, mutta olisi voinut kuvitella sen, että Portugalissa tämä kriisi pystytään ratkaisemaan. Ja, äm, kun ajatellaan sitä, mitä kaikkia nyt on tehty ja mitä, minkälaisia esityksiä on esityksiä on ilmassa, esimerkiksi tämä Europlus, niin melkein kysyisin, että monenko maan parlamentti on esimerkiksi käsitellyt tätä Europlussaa? Mä luulen, että yhden tai kahden, ja voisin ne nimetäkin, mutta enpä nimeä tässä. Että on niin nopeasti menee nyt nämä ratkaisut, että sen takia itse asiassa, ja tämä on loppujen lopuksi erittäin yksinkertainen asia, tämä ei ole niin monimutkainen kuin annetaan annetaan sen ymmärtää. Mutta se, että tämä velkakriisi kääntyy poliittisen järjestelmän kriisiksi, niin siitä mä henkilökohtaisesti olen eniten huolestunut, koska sen jälkeen on sitten erityisen vaikea ratkaista. Ja se kysymys, minkä Olle Schmidt esitti, että minkä viestin me haluamme tästä työstä antaa, minkä viestin. Onko se federalistinen viesti vai onko se joku muu viesti niin voisiko ajatella, että se olisi aivan käytännönläheinen viesti niin, että, että nyt kun Euroopan unionissa on koordinoitu kaikkia ja se ei ole onnistunut, niin tästä koordinaatiosta siirrytään governanssiin. Ja, ja tämä sen takia, että esimerkiksi pankkien valvominen on ollut mahdotonta, koska pankit ovat kansainvälistyneet. Ei ole, ei ole oikeastaan suomalaisia pankkeja tai ruotsalaisia pankkeja, ne on aika monet Nordea on eurooppalainen pankki ja niin edelleen, niin siksi kun pankit ovat kansainvälistyneet, eurooppalaistuneet, niin täytyy, täytyy tehdä eurooppalaisia, eurooppalaista valvontaa. on hyvin oikeastaan käytännönläheinen viesti. Eli se viesti, jonka uskon, että tämä lähtee ja jonka uskon, että kreikkalainenkin äh, toverimme yhtyy siihen, että että eh, toisin kuin populistit, niin enemmistö ajattelee täällä, että Eurooppa on ratkaisu, se ei ole ongelma. Ja tätä ratkaisua halutaan sitten monella tasolla tehdä. Se, mihin käytännössä tähän minusta jo hyvään tiivistyneeseen mietintöön voisi ajatella vähän enemmän henkeä, spirittiä, koska sitäkin tarvitaan, niin on tämän education ja koskevaan kohtaan, koska tämä on minusta käsitteenä, mitä education merkitsee, niin aika kapea. Ja täällä puhutaan aivan oikein taidoista ja tuottavuudesta ja kasvusta ja kilpailukyvystä, jotka ovat kasvatuksen suuria tavoitteita, mutta sitten tästä puuttuu se, jota tarvitaan nyt, niin pitää olla arvoja, pitää olla hyveitä. Ja mä, koska nyt jo tiedämme, että oikeastaan Eh, ei ole opittukaan tästä kriisistä mitään, niin kuin me olemme lukeneet lehdistä, niin väärin investointeihin johtaneet pankkien bonukset ja insentiivit, ne jatkuu ja oikeastaan ne vaan kasvaa. Niin siksi tämmöisten niin intellektuaalinen ja, ja, ja sivistynyt lähestymistapa koulutukseen on tärkeä ja vähän semmoinen uusi uusi lähestymistapa. Se ei ole pelkästään enää sitä, että, että se lisää tuottavuutta ja niin edelleen, mutta se kasvattaa myös hyveitä, niin minusta tämä täytyy tähän ehdottomasti lisätä jollain tavalla tähän tämmöinen vähän erityyppinen ajattelu, että se voisi sitten rohkaista myös eurooppalaisia ajattelijoita tulemaan mukaan tähän keskusteluun, joka liittyy taloudesta, koska se on puuttunut melkein kokonaan. Muuta ei. Kiitos kärsivällisyydestä. Kiitoksia. Ennen kuin annan Pervanssille puheenvuoron, niin että hän voi vastata ehdotuksiin, huomioihin, niin ehkäpä voisin itsekin tässä tehdä joitain huomioita. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat todenneet, että kriisi ei ole ohi sen luonne on muuttunut. Nyt se on yhä poliittisempi, jopa järjestelmämme, siis sosiaalinen markkinatalousjärjestelmämme on nyt, siihen kohdistuu hyvin paljon kansalaisten kritiikkiä riskiä. Onko toimia, jotka näyttävät järkeviltä, no tulevaisuus näyttää, ovatko ne sitten todella <laughs> järkeviä, mutta jotka näyttävät tällä hetkellä järkeviltä, näyttävät välttämättömiltä, mutta jotka eivät kuitenkaan riitä. Ja ne eivät riitä siksi, että käyttäytyminen, toiminta ei ole muuttunut. Tämä osallistujien, siis myös niiden, jotka osaltaan tuottivat tämän kriisin ja käynnistivät tämän kriisin, heidän ajatusmaailmansa ei ole, ajatut, ajattelutapansa ei ole muuttunut perustavanlaatuisesti ja siksi pitääkin olla aika skeptinen sen suhteen, että hyödyttävätkö nämä ehdotuksemme, kaikki nämä sääntelyehdotukset, joita olemme tehneet, jotka osittain ovat jo täytäntöönpanovaiheessakin, sillä jos ihmisten toimintamalli ei muutu ja heidän ajattelutapansa ei muutu, niin eivät nämä meidän toimemmekaan juuri mihinkään johda. Tämä on mielestäni tämä suuri riski tässä. Tämän lisäksi myös EU-vastaisuus tai epäileväisyys koko Euroopan unionin suhteen on kasvanut. Enkä puhu tässä nyt todella pelkästään eurosta, vaan koko Euroopan unionista. Ja jos haluamme, että Euroopan unioni onnistuu pitkällä aikavälillä, meidän täytyy päästä näiden euroskeptikkojen tai tämän euroskeptismin ylitse. Me tarvitsemme lisää Eurooppaa ja meidän täytyy ihmiset tästä vakuuttaa. Yhtäältä meidän on eh, myös kerrottava ihmisille, mitä ihmiset saavat tästä mitä he hyötyvät Euroopan unionista. Ja luonnollisesti meidän on ehkä myös palautettava osa siitä toimivallasta, joka syystä tai toisesta on Euroopan unionille siirtynyt, mutta josta se ei ehkä ole paras taho sitä hoitamaan, niin nämä tulisi nämä toimivallat kyllä palauttaa kansallisvaltioille tai jopa alueelliselle tasolle. Ja tässä on nyt se merkittävä konflikti, että yhtäältä haluamme syventää Euroopan integraatiota, mutta toisaalta näemme, että demokratiaperiaate oikeastaan vaatisi päätöksentekoa paikan päällä. Ja tämä nyt on äh, hiukan äh, hankalaa, hiukan kahtiajakoista tietenkin meille kaikille. Ei kaikesta tarvitse todella Euroopan unionin tasolla päättää, ja tämä meidän on nähtävä kirkkaasti. Sitten vielä viimeinen seikka, niin euro on poliittinen hanke eikä pelkästään valuuttahanke. Jos ei poliittinen hanke ehkä aluksi ollutkaan, niin kyllä siitä ainakin tässä ajan mittaan poliittinen hanke on tullut. Ja kun kyseessä on poliittinen hanke, meidän täytyy tehdä selväksi se, että ne, jotka eivät halua osallistua tähän poliittiseen hankkeeseen, itse asiassa pitkällä aikavälillä asettautuvat Euroopan ulkopuolelle, unionin ulkopuolelle. Minä menisin näinkin pitkälle ja sanoisin, että Euroopan unionin jäsenvaltio, joka pitkällä aikavälillä, en tässä nyt tarkoita parin kolmen vuoden päästä, mutta joka pitkällä aikavälillä ei ole valmis sitoutumaan tähän poliittiseen eurohankkeeseen, niin tämä jäsenvaltio kyllä jättäytyy jonnekin reunamille, haluaa ehkä olla mukana osassa yhteistyötä, mutta se ei kyllä mielestäni ole Euroopan unionin täysiarvoinen jäsen. Tämä sanoisin myös Briteille ihan suoraan. Ja todella se, että mm, kyllähän meidän täytyy uskaltaa tämäkin sanoa. Tällä hetkellähän tilanne nyt on sellainen, ja nyt en puhu Ruotsista, tiedän, että Ruotsi sinänsä oikeastaan haluaisi euromaaksi. Iso-Britannia lukunottamatta kaikki itse asiassa tämän kyllä voivat hyväksyä. Tanska myös, kun Ruotsi liittyy ja tietenkin sitten itäisen Euroopan jäsenvaltiot. Iso-Britannia lukunottamatta kaikki ovat kyllä kiinnostuneita eurojäsenyydestä. Mutta todella siis Euroopan tason päätökset jotka ovat ikään kuin riippuvaisia niistäkin jäsenvaltioista, jotka eivät halua olla mukana eurohankkeessa, niin tämä on mielestäni todella suuri ongelma. Minun mielestäni näillä jäsenvaltioilla on liikaa, liikaa vaikutusvaltaa, kun ne voivat jättäytyä Euroopan ulko, euron ulkopuolelle, mutta olla silti mukana unionissa. Pervanssa viimeisen sanan niin kuin aina. Ole hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin vastata teille. Yritän tehdä sen yksityiskohtaisesti pian, mutta ennen sitä tekisin muutamia huomautuksia. Ensimmäinen on se, jonka olen jo huomauttanut eri tilanteissa – ne, joilla oli epäilyksiä nykyisen kriisin laajuudesta ja siitä laajuudesta, joita tarvitsemme ratkaisuissa, jotta voisimme päästä tästä kriisitilanteesta yli, ne ovat valitettavasti päivä toisensa jälkeen huomanneet olevansa väärässä. Minä olen tyytyväinen, että kollektiivisesti olemme ottaneet vastuuta ja pidentäneet tätä mandaattia niin, että voisimme tehdä työmme loppuun hyvissä olosuhteissa. Pitäisikö tätä mandaattia vielä pidettää, siis tämän kriisialivaliokunnan mandaattia? Mielestäni tästä ei pitäisi keskustella nyt heti. Meidän pitäisi eh, huomata, että tällaisen alivaliokunnan toiminta arvioidaan tietyt ryhmät ovat olleet tällaisissa enemmän tai vähemmän mukana. Ja ne ratkaisut, joita on ehdotettu, ovat ratkaisuja, joista tiedämme jo erittäin hyvin, että kriisin uudet tapahtumat eivät ole olleet sellaisia, että nämä ratkaisut olisivat olleet riittäviä. Nämä ratkaisut joita me tarvitsemme, eivät tule huomenna aamulla näkyviin. Me tarvitsemme pitkän aikavälin toimia ja pitäisikö meidän sitten pidentää meidän valiokuntamme mandaattia? Tämä on kysymys. Tämän takana on vielä sekin ajatus, että jos tällaisen valiokunnan mandaattia pidennetään, niin jos siinä olisi järkeä, Koko parlamentin tulisi olla tässä toiminnassa mukana. Koko parlamentin pitäisi olla liikkeellä ja käyttää vipuvoimaa ja olla motivoituneita, jotta voisimme käyttää vipuvoimaa muiden instituutioiden suhteen, kun puhutaan tämän valiokunnan mandaatin pidentämisestä. Emme voi tehdä sitä, jos toistamme jo tehtyä tai sanottua, emmekä voi tehdä, jos kyseessä on se, että vain kymmenisen parlamentin jäsentä omassa nurkassaan tekevät työtä, mutta se ei vaikuta globaalisti tähän instituutioon, emmekä voi tehdä niin, jos se ei tee mahdolliseksi saada aikaan uusia toimia tai ratkaisuja. Mitä tulee kriisin todellisuuteen, eräät kollegat sanoivat tämän jo, ja minä olisin kiinnostunut saamaan tämän esiin tarkistusten kautta, eli tarkistuksia nyt tulee liian paljon. Siis saada tarkistuksissa esiin uudet tapahtumat, jotka liittyvät suoraan kriisiin, mutta kuitenkin te tulette sanomaan minulle, että kaikki asiat liittyvät toisiinsa, mutta minä voin hyvin ottaa mukaan sen, mitä Japanissa on tapahtunut ja Arabimaissa on tapahtunut. Ja se liittyy suoraan kriisiin, mitä Arabimaissa on tapahtunut. On kyseessä, siinä on kyseessä todellinen vallankumous. Siinä ei ole ollut ulkopuolisia voimia mukana, paitsi Libyassa, Tunisiassa ja Egyptissä. Tiedämme hyvin, että tapahtumat eivät johtuneet ulkopuolisista toiminnasta Tunisiassa. Kyseessä oli vallankumous, joka lähti tunisialaisista itsestään. Ja heidän tarkoituksensa on parantaa koulutustasoa tuossa maassa ja ratkaista se epätoivo, joka on olemassa tuon maan talouden ja sen ähm, ongelmien kansainvälisessä taloudessa näiden asioiden suhteen. Ja koska tuolla tuossa maassa kestäviä työpaikkoja ei saatu luotua kansainvälisten, kansainvälisen talouden avulla ja eliitit pitivät kaiken kaasusta tai energiasta saadun kaikki varat ja siirsivät ne veroparatiiseihin. Tämä näyttää sitä, että todellakin ongelmia on globaalissa taloudessa. Ja mitä tulee taas Japanin tilanteeseen, kun kapitalistinen logis, logiikka tekee mahdolliseksi rakentaa tällaiselle maanjärjestysherkälle alueelle ydinvoimalla, niin kyseessä on sama asia. Siis nämä kaksi asiaa tuovat esiin sen, kuinka herkkä tämä järjestelmä on Tämä on jotakin, mitä minä olen sanonut ensimmäisessä luonnoksessa. Se ei ole tässä jälkimmäisessä ehkä mukana, mutta 30 vuoden ajan olemme antaneet kapitalistisen järjestelmän kasvaa. Siellä on etiikassa ja moraalissa puutteita ja se aiheuttaa sellaisia ongelmia, jotka tämä kriisi on nyt tuonut esiin. Olemme hyvin ymmärtäneet, etten käy tätä taistelua yksin, enkä aloita samaa keskustelua uudelleen, joka on käyty ensimmäisen luonnoksen aikaan. Kriisi ei ole pohjimmiltaan muuttunut mielestäni. Nyt parissa minuutissa osoitin sen, että mielestäni nämä kaksi suurta tapahtumaa, jotka ovat sattuneet nyt meidän edellisen työversiomme jälkeen liittyvät tähän kapitalismin kriisiin. Mielestäni se sopimus, jonka me olemme löytäneet, on tehnyt mahdottomaksi liikaa olla eri mieltä. Meidän pitää tarkastella sitä, kuinka toimimme tulevaisuudessa. Kriisin suhteen emme olleet yksimielisiä. nämä erilaiset optiot, veroparatiisit aiheuttivat tietynlaisia ilmiöitä, emmekä usko, että pääsemme nyt kaikkien kollegoiden kanssa yksimielisyyteen, mutta minä uskon, että tämä nykyinen mietintö on hyvin monimutkainen asia. Meidän pitäisi olla ehkä hiukan tarkempia sen suhteen, ähm, mitä arabimaissa on tapahtunut näiden vallankumousten suhteen. Ehkä tulen mainitsemaan ne mietinnössä, mutta emme nyt liikaa keskity siihen, emmekä siihenkään, mitä Japanissa on tapahtunut. Sitten toinen huomio, tämä huomio liittyy samoihin ongelmiin, eh, joita meillä on yhdessä ollut. Kyseessä on säästö, ja moraali. Jos tarkastelemme sitä, mitä Portugalissa tapahtuu tai Kreikassa, voimme huomata, että siellä palkansaajia vaaditaan maksamaan kriisin seuraukset. Vaikka kriisi on syntynyt tuolla rahoitusmarkkinoiden toiminnan seurauksena, ei voida sanoa, että portugalilaiset ja kreikkalaiset ovat laiskoja ja kriisi johtuu siitä. Tai että portugalilaiset eivät halua maksaa veroja. Ei, eivät nämä maat ole kriisissä tällaisen takia, näin syvässä kriisissä. Ja tiedän hyvin, että te, herra puheenjohtaja, ette ole samaa mieltä, mutta koska ette ole samaa mieltä, siksi minä avaan tämän kysymyksen uudelleen. Minä, niin, minä haluan, että nämä asiat ovat nyt selviä meidän välillämme koska me olemme samaa mieltä siitä, että me ole samaa mieltä. Ja meidän pitää olla samaa mieltä myöskin sen suhteen, missä asioissa olemme samaa mieltä. Tämä on hyvin tärkeää, sillä minä en halua, että tässä projektissa, joka on yhä työn alla, tulee paljon tarkistuksia, jossa sanotaan, että portugalilaiset eivät vieläkään ole ymmärtäneet, mitä tapahtuu. Sillä minä sanon teille, että pankkirit eivät ole ymmärtäneet, mitä tapahtuu. Kun minulle sanotaan, että toimijat eivät ole muuttuneet. No, millä lailla pankkirjat sitten ovat muuttuneet? Pankit jatkavat niin, että kun on investointien suhteen ongelmia, niin he vetovat meidän kollegoihimme niin, että tässä uhrit joutuvat maksamaan. Minä olen tehnyt tämän mietinnön sellaisena ajatuksella, että me teemme yhdessä töitä, että olisimme tehokkaita ja saisimme Euroopan kriisistä ulos, mutta jos pitää palata tällaisen logiikkaan, missä syytetään ihmisiä ja sanotaan, että jotkut kansat eivät ymmärrä, mitä tapahtuu, tietenkin he ovat ymmärtäneet, että pitää muuttaa asioita. Tietenkin he ovat ymmärtäneet, että ei voida luottaa vain ähm, yksityiseen luototukseen tai ydinvoimaan ja että kulutustapoja pitää muuttaa ja että resursseja ei ole loputtomasti olemassa ja että ja nyt varmasti ymmärsit hiukan väärin, kun puhuin siitä seikasta, että käyttäytymismuutoksia ei ole tapahtunut. Ajattelin juuri pankkiirien käyttäytymistä. Siinä kaikki. Mi? No, Mutta kun te puhuitte toimijoiden käytöksestä, ne voivat olla ehkä siis pankkireja, mutta kun esititte tämän yhteenvedon ähm, matkasta Ateenaan. Sanoitte, että ihmiset eivät sopeudu. Niin. Niin tässä otin vain e, e, esimerkkejä. Kun Ruotsi oli samanlaajuisessa kriisissä aikana, niin poliitikot ja Suomessa myös sama homma, niin poliitikot totesivat, että nyt täytyy panna sivuun erimielisyydet poliittisesti ajatellen, mitä tulee ideologiin muihin, mutta tässä on kyseessä kansallinen hätätilakriisi ja pitää taistella sitä vastaan yhdessä. Ja tätä ei löydy ei Portugalista eikä Kreikasta. Niin, sitä ei ole Portugalissa eikä Kreikassa. Mutta minä uskon, että tämä ei nyt ole tässä tämän mietinnön aihe, muuten me emme pääse mihinkään. Tämä on koko taloushallintokeskustelun aihe, sillä mitä Suomessa ja Ruotsissa on tehty ja mitä on Portugalissa ja Kreikassa tehty. Minä olin ähm, Oidessa viime maanantaina ja tiistaina ja siellä oli hyvin siis tuolla Ilon kokouksessa oli hyvin merkittävä huomio herra Somavien taholta. Hän sanoi, että mitä tulee kilpailukykyyn ja työn kilpailukykyyn ja sen arviointiin, ja tässä viittaan siihen, mitä Jacques Delors sanoi, kun komissio mainitsee palkkojen sitomisen indeksiin Napolin prosessin mukaan, niin miksi tämä prosessi on sitten äh, aloitettu, siis tämä palkkojen indeksin sitominen? Tarkoitus on ollut luoda sellainen tilanne, jossa palkansaajat hyväksyvät palkkojen äh, vaatimattoman nousun, jotta inflaatio ei kasvaisi liikaa. Ja tällä hetkellä vaikka näissä maissa, joissa tämä mekanismi toimii, jatketaan samoin. Ja kun me tarkastelemme nyt näitä kilpailukykytyökaluja, minä en ole voinut työskentellä tässä valiokunnassa tämän asian parissa, mutta tulemme voimaan tekemään sen muualla. Siis kilpailukyvyn analyysi, jos siinä nyt sanotaan, että palkkojen indeksin sitominen haittaisi kilpailukykyä. Tämä on, ei kyllä ole totta. Jos katsotaan Portugalissa tai Espanjassa hintojen kehitystä, siellä ei todellakaan kyseessä ole ensisijalla palkkojen kasvu, vaan tuotanto. Kun ajatellaan, että palkkamenot ovat ensimmäinen asia, jonka perusteella voidaan maan kilpailukykyä analysoida, niin tämä on kyllä väärä lähestymistapa. Nyt jos äh, ajatellaan, että IMFn varoja on käytetty latinalaisessa Amerikassa tai Aasiassa, ja että ne ovat niitä samoja, joita Euroopan unioni nyt vaatii omilta mailtaan, ja tällä hetkellä ILO, joka on siis tällainen kolmikantajärjestelmä, jossa on hallituksen ja työnantajien palkansaajien edustajia läsnä, niin he nykyisin ajattelevat näin, puhutaan moraalista ja säästämisestä, minä pyydän olemaan varovainen enkä puutu niihin asioihin nyt tässä mietinnössä, koska kukaan ei varmaankaan halua palata niihin kokemuksiin, joita ensimmäisen version suhteen oli, mutta minä tiedän, mihin tässä voidaan joutua. Ja sitten viimeinen asia, tämä on nyt yleinen huomautus jälleen kerran, mitä tulee sitten federalismiin. Mietinnössä, sillä tämä asia oli hyvin ajankohtainen ja meillä oli suuri vastuus ja kun puhutaan nyt yhteisömetodista, toivon, että puhumme myöskin sosiaalisesta vuoropuhelusta ja ähm, tässä äh, kansalaisyhteiskunnan eri osapuolten keskustelusta. Meidän täytyy siis muistaa nämä asiat, mutta jos meidän pitää vielä muistuttaa ihmisiä tämän prosessin demokraattisista aspekteista, minä olisin hyvin tyytyväinen, että jos niin on, niin tarkistuksissa nämä asiat tulevat esiin, sillä minä olen kauhistunut, kun näin, mitä minun maassani tapahtuu, mitä sunnuntaina tapahtui, siis se, että on erittäin vaikea keskustella Euroopasta, sillä ainut asia, jota ihmiset nyt näkevät, on se, että on kriisi, joka on jatkunut kolme vuotta ja heistä tuntuu, että Euroopan unioni on tuonut vain säästötoimia. Tämä on aivan hullua. Ja sitten tämä, haluaisin siis vastata heti kollega Schuntikselle, sillä se mitä minä ehdotan on yksinkertaistetun prosessin vastakohta. Minä haluan, että asiat ovat selviä, emmekä me nyt vain etene asioissa niin kuin vaikuttaa välttämättömältä. Nyt haluaisin vastata eräille kollegoille, jos minulla on aikaa, herra puheenjohtaja, hiukan tarkemmin. mainitsi olennaisen kysymyksen, nimittäin rahoitusnäkymiin liittyvä työ komissiossa, niin tässä mietinnössä me, meidän täytyy säilyttää painostusta tietyn kunnianhimon tason vuoksi. Tähän ei välttämättä löydy muista parlamentin mietinnöistä, mutta se on tosiaan luonnollistakin, koska tämä kuuluu meidän toimivaltuuteemme. Sitten ajatus siitä, että meidän, meillä on vastuu tehdä valinta. Tämä on todella tärkeä kysymys meille ehdottomasti. Ja miten luodaan liikkumavaraa? Niinkö vain, että pyydetään säästävyystoimiin ryhtymistä, vaikka onko sellainen hetkikin tulossa, jossa pohditaan, miten rahoitetaan investointeja, jotka ovat välttämättömiä huomista ajatellen. Jälleen kerran ajatuksena ehkä se, että Kyse ei ole vain kiinalaista pääomasta, jolla sitten rahoitetaan kestävää kasvua huomispäivän Euroopassa. Ole Smith sanoi, panin tämän merkille, että on pettymys, jos ihmiset eivät Kreikassa halua muuttaa. En tiedä, ketä hän tarkoitti. Tämä ei... Kaikkien pitää voida hyväksyä tämä. Ihmisten pitää voida mm, ymmärtää ja tunnustaa, että ei voi elää samanlaisella tavalla ajatella energiankulutusta kuin eilen, mutta ei myöskään voida hyväksyä sitä, että vain kaikkein vaan köyhimmät kiristävät vyötään. Sitten ajatus tästä visionaarisesta näkemyksestä. Mm. Niin, tällaisen viestin minä olen tuntenut syntyvän täällä valiokunnassa ihan alusta lähtien, enkä ole ymmärtänyt, että tämän kriisin uudet käänteet mitenkään muuttaisivat tätä perspektiiviä. Sitten, että muutettaisiin G20 euro YK taloussuunnitelmasta, tästä olemme keskustelleet, keskustelleet. Tämä tietysti edellyttää sitä, että G20 kehittyy, euroalueen edustus siellä tietenkin on yksi asia muun muassa kysymys, joka tässä tulee esille, on tavallaan uudelleen kiinnittää tämä ad hoc-rakenne YK-rakenteisiin. Meidän maailmanlaajuisen hallituksemme näkemyksen perustalla on se, että palattaisiin kansainvälisen järjestelmän tasolle, emmekä halua mitään foorumia, joka ei pysty harjoittamaan täytäntöönpanoa tai seurantaa. Tämä voi ajatelkaa vaikka G20 väyläsuosimme, äh, muuttuvat joka kerta ja sitä on kaikkea vähän vaikea seurata, eikä se juurikaan ole tehokasta. Ja rehellisesti, jos on visionäärinen, niin silloin pitää olla tarpeeksi visio, että voi sanoa niin, että ei ole mitään hyötyä siitä, että ryhtyy sitoumuksiin, joita ei pysty pitämään. tai että ollaan iloisia G20. Ei se riitä, koska G20 ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi tehokas vastaamaan näihin ongelmiin. Sitten vielä mitä puuttuu. Johtolankana tässä vastauksessa niin on tavallaan se, että en halua palata niihin asioihin, jotka ratkaisimme ensimmäisen metrin yhteydessä. Tietysti kestävyys, kilpailukyky mielestäni tässä pitää säilyttää tasapaino, joka saavutettiin ensimmäisen metrin yhteydessä, koska muutoin ei päästä mihinkään. Mutta ehkä on aiheita täällä, jotka pitää ehkä uudelleen avata käsittelyyn. Sitten kysymys kohdasta viisi, tulot ja verotus. Ehkä sitä pitää vielä korostaa, mutta luulen, että se oli tarpeeksi hyvässä mallissa tässä. Sitten tämä eurooppalainen valtiovarainministeri, se on mainittu muussakin yhteyksissä. Siitä muutama sana. Ajatus valtiovarainministeriöstä Euroopan tasolla olisi tavallaan se, että jatketaan keskusteluita. Ensimmäisen mietinnön kohdalla kävimme herra eurosta niin en ole ottanut tätä myös jo euroa tänne takaisin tekstiin. Sitten on tämä Lady Aston keskustelu ja muuta. Ja lopuksi tässä palattiin puhtaaseen yhteisömetodin. Tämä on meidän toimintalinjamme sen parempi, mutta silloin tämä tarkoittaa sitten sitä, että kapasiteetti, niin, avoitekapasiteetti joidenkin komissarin puolesta pitää muuta, ei ole kysyä vain poliittisista suuntaviivoista, joita en kyllä jaa. Olen sitä mieltä, että tässä ajatuksena on muuttunut rahoitusmarkkinapalveluista tarvitaan enemmän sääntelyä. Jos tätä, tämä saadaan aikaan, se muistuttaa enemmän eurooppalaista valtiovarainministeriötä kuin tämänhetkinen tilanne. Ja ongelma, joka on ollut meillä jo vuosia keskuspankin kohdalla, kukaan ei ole tavallaan harjoittanut tällaista, Tämä kaikki analytikot näin toteavat, ja Jacques Delors puhui suuremmasta koordinaatiosta, että, että jäsenvaltiot paremmin hyväksyvät talouspolitiikan jakamisen, mutta sitten hän nyt pitää puhua, pitää yrittää edetä, pitää yrittää edetä asioissa, että saadaan aikaan aitoa integraatiota talouspolitiikkojen kohdalla osittain ainakin. Minä en hyväksy sitä, että aina asiantuntemus tulee Euroopan keskuspankista. Keskusp- vastineeksi tarvitaan jotakin tasapainoa, kuten tämä Euroopan valtiovarainministeriö tällainen paradoksi, kun ajatellaan aihetta, vai, vaihetta ennen euroa jäsenvaltiossa. Silloin kun piti puhua vaihtokursseista tai maan velkaantuneisuudesta. Silloin valtiovarainministeri tätä analysointia harjoittavat, eikä keskuspankki. Tällä hetkellä A ja, kaiken A ja O, mitä tulee asiantuntevuuteen maiden taloustilanteessa, on kyse Kreikasta, Portugalista tai äh, laajentumisesta markkinoista, niin aina ensin käännetään katseet keskuspankin suuntaan, siihen luotetaan, niin minusta Euroopan keskuspankilla on mandaatti, joka on harjoittaa rahapolitiikkaa. Jos ei näin tehdä, niin keskuspankki johtaa koko konserttia. Ja sen sijaan, että se ennen kaikkea olisi huolissaan pankkijärjestelmän terveystä kaikissa jäsenvaltioissa ja erityisesti Saksan säästöpankkeista, niiden tilanteista tai sitten ranskaisten pankkien tilanteesta, niin se huolehtiikin palkkojen tasosta. Minä toivoisin sellaista tasapainosta vastapuolta, koska muutoin me emme ole kyllä tehneet oikeita johtopäätöksiä. Ensimmäistä mietinnöstä herra Sunti puhui mandaattimme pidentämisestä. Mä pääsin tähän kyllä jo vastata eurosta myös, ja sitten vies perussopimusten yksinkertaisesta uudistamisesta. Minä vastustin uudistusta, joka nyt tehtiin, minä äänestin tyhjää näistä tarkistuksista, joista vaadittiin uutta KNV-valmistelukuntaa. Tämä on kriittinen vaihe. Mm, Kreikan ja Portugalin kollegojen kohdalla haluttiin tätä menee läpi, mutta toiminta jatkossa Euroopan parlamentti kantaa vastuunsa ja sanoo, että seuraavalla kerralla ei voida hyväksyä sopimusten uudistamista, jos ei parlamentti ole mukana, mukaan lukien demokraattiset syyt, jotka siihen johtaisivat. Sitten velka kasvuus sosiaalinen puoli politiikassa, että tähän olen jo pitkälti vastannut juuri äsken aikaisemmassa puheenvuorossani. Liisa Jaakonsaari, niin, mm, Pietikäinen puhui yhteisön metodista, että pitää mennä pidemmälle. Mitä tämmöisten tarkoittaa mielestäni tämä uudelleen ottaa esille demokratiakysymyksen. kysymyksen olen avoin tietysti tarkistuksille, mutta ei pidä myöskään uudestaan alkaa keksimään tässä pyörää tai ruutia. Sitten Liisa Jaakonsaari otti esille demokratian kriisin, siitä ihan sana vain. Kun katsoo, mitä Portugalissa tapahtuu, aloitan siitä, että siellä on kriisi. Hallitus on ollut paikalla virassa vuoden, laati neljä säästöohjelmaa Tämä tarkoittaa sitä, että kolmessa kuukaudessa yhden säästöohjelman pitäisi riittää, että ei tarvittaisi enää toista. Jos ei anneta maan hengähtää ja toimia tämän mukaan, ei ole mitään keinoa päästä ulos ja silloin syntyy epä, epätoivoa. Mielestäni demokratian kriisi todellakin liittyy siihen, Portugalin tilanteeseen, mitkä ovat sen ongelmat ensin ja mitä sitä on vaadittu. Puheenjohtajan minä vastasin nyt ja kiitän teitä, että tulkitsitte oikein tämän termini acteur, toimija. Minä näköisesti samaa mieltä, että rahoitusmarkkinat eivät vieläkään ole todellakaan ymmärtäneet, mistä kriisissä on ollut kyse. Mutta poliittisella luokalla on valtaisa vastuu vastata näille rahoitusmarkkinoiden toimijoille ja alkaa uudenlaisia neuvotteluita euroskeptisyydestä. Siitä pääsin myös vastata sitten vielä lopuksi teidän ehdotuksestanne äh, niistä, jotka eivät halua liittyä euroalueeseen, niin pitäisi jättäytyä pois koko EU-sta. En nyt tiedä, menisikö hän näin pitkälle. Olen varsin eurooppalaismielinen niin kuin tekin puheenjohtaja, mutta mielestäni Euroopan unionille näin vain pystytetty mukaan lukien vaikka se, että huomispäivänä, jos Turkki sattuisi liittymään EU-hun, niin ehkä sitten pitää jatkaa tällaisen luovan ambikuiteetin tiellä niin että ne, jotka ovat euroalueessa, ne kantavat kuitenkin vastuunsa. Puhuin nyt varsin pitkään, mutta tiesin, että aikaa tavallaan hiukan runsaasti. Ja ennen tarkistusten aikarajaa ei välttämättä, välttämättä ole aikaa käydä läpi näitä varsin olennaisia poliittisia kysymyksiä. Kiitoksia Pervans ja kiitos kaikki muut kollegat, jotka osallistuitte keskusteluun. Kaksi lyhyttä huomiota lopuksi. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 13. huhtikuuta joten siihen mennessä pyytäisin tarkistuksia. Se on keskiviikko. Ja seuraava yhteinen kokous 11.4. kello 16. Tuolloin kongressin kriisivaliokunnan puheenjohtaja Washingtonista tulee puhumaan meille. Ja 12. päivä, eli päivää ennen tarkistusten määräaikaa, voimme vielä keskustella Pervansin kanssa. Euh, Pyytäisin, että tarkistuksia äh, tehdään vain äh, koordinaattoreiden ja varjoesittelijöiden kautta niin, ettei yksittäisiä äh, tarkistuksia ole, niin että kaikki voivat tehdä oman koordinaatityönsä. Siis noudatamme sitä metodia, jota olemme käyttäneet alusta lähtien. Henkilökohtaisesti voisin tätä tukea mehän olemme sopineet, että yritämme tarkistusten määrän pitää suhteellisen pienenä. Ja tämä olisi mielestäni käytännönläheinen tapa toimia, että koordinaattorit keräävät yhteen oman poliittisen ryhmänsä edustajien tarkistukset ja todella, että poliittisten ryhmien koordinaattorien kautta sitten nämä tarkistukset jätettäisiin esittelille. Ihan hyvä ehdotus. Vielä kerran 11.4. herra Angelidis tulee Yhdysvalloista vieraaksemme. Hän oli Yhdysvaltain kongressin kriisivaliokunnan puheenjohtaja ja 12. päivä meillä on vielä yhteinen keskustelu ja 13. päivä määräaikatarkistuksille. Kiitos.